Guten Morgen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Wir nehmen... Hyvää huomenta, hyvät kollegat. Jatkamme eilistä keskusteluamme. Esityslistan kohta kahdeksan. Kontvaliokunnan toisen varapuheenjohtajan valinta. Kollega Soltes äh, on lähtenyt valiokunnasta, siksi me tarvitsemme uuden varapuheenjohtajan. Vihreillä on nyt oikeus ehdottaa ehdokasta Bartstas. Goedemorgen. Eh, Hyvää huomenta. Hyvää huomenta kaikille. Eh, kiitos puheenjohtaja. Niin, valiokunnasta on nyt lähdetty. Ja nyt Tarant on lähtenyt ja. Eh, eh, commissie en begrotingscontrolecommissie wat te versterken. Ja minä uskon, että nyt meidän valiokuntaamme tulisi vahvistaa ja me ehdotamme varapuheenjohtajan paikalle Indrekiä, koska hän on aivan pätevä tähän tehtävään ja olisi oikein hyvä koko valiokunnalle juuri hänet tähän tehtävään valita. Kiitoksia tästä ehdotuksesta. Onko muita ehdotuksia? Ei ole. Sitten sitten kysymys kuuluu, järjestämmekö salaiselipuäänestyksen. Ehdottaisin, että suosionosoitukselle ei joku vastusta. Vastustaako joko suosionosoituksen valitsemista? Ei. Sitten kysyn, että kuka voi tukea kollega Tarantia. Pyydän käsimerkkiä. Vastustaako joku? Onko tyhjääniä? No sitten kollega Tarant on yksimielisesti valittu kontvaliokunnan varapuheenjohtajaksi. Pääsitte myös heti tänne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 Tullin toiminnan ja hallinnon ulkoisten näkökohtien arviointi kaupan helpottamisen ja laittoman kaupan torjumisen välineenä. Valmistelija on kollega Ali. Haluaako kollega Ali puheenvuoron? Ei ilmeisesti. Sitten me voimmekin saman tien äänestää. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kolme puolesta vastaan. Tämä meidän on tarkistettava. Toivottavasti teillä on äänestyskortit mukananne. Tehdään nopeasti koeäänestys. Äänestys alkaa. Tai siis tarkistus, äänestys, tarkistuksesta kolme. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Tämä on hylätty tasa äänin. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää. Tämäkin on tarkistettava, koska täällä nyt on aika monennäköistä mielipidettä ryhmissä. Ää, päättyy. Hyväksytty. Kiitoksia. Kuusi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan hylätty. Kahdeksan puolesta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 niin, 23 puolesta vastaan tyhjää. Uudestaan puolesta. 23 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan. 23. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty kyllä yhden äänen enemmistöllä. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 27 puolesta 26 tarkistetaan. Äänestys alkaa 26. Äänestys päättyy kyllä. Hyväksytty 27 puolesta, vastaan tyhjää. Hyväksytty 28 puolesta, vastaan tyhjää. Hyväksytty 29 puolesta, vastaan tyhjää. Luulepa, että se on hyväksytty, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa 29. Äänestys päättyy. Hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äänestämme nimenhuutoäänestyksenä tästä lausunnosta kokonaisuudessaan. Koneäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty yksimielisesti. Toivottelemme, toivotamme, onnittelemme kollega Alia tästä saavutuksesta. Ja sitten menemme esityslistan kohtaan 10. Vastuuvapaus 2015, EUn yleinen talousarviokomissio. Toivotan sydämellisesti tervetulleeksi komission jäsenet Mimitsan ja Haanin ja pääosastot. Toivotan tervetulleeksi Rovalla Markin tilintarkastustuomioistuimesta ja annan heti Äh, Rova Lamarkille puheenvuoron alustukseksi. Esittelijämme on herra Zeller. Rova Lamark, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset tälle valiokunnalle siitä, että sain, esi- sain tulla tänne esittelemään tätä kahdeksatta lukua vuosikertomuksesta. Tämä on viime, sitten viimeisin kerta, kun tänne tulen, koska ensi vuonna Ville Itälä tätä esittelee. Tässä nyt käsitellään sitten Euroopan maailmassa ja kansalaisten turvallisuutta. Minä keskityn tässä kuitenkin pääasioihin kertomuksessamme. Ensimmäisen kohdan varmasti tunnettekin oikein hyvin, sillä me olemme parlamentin toimesta tähän ryhtyneet, eli millä tavalla me voimme nimenomaan kiinnittää yhteisrahoitusasiaan huomiota. 30 prosenttiahan tässä on kyseessä maksuista. Ja näillä aloilla tilintarkastustuomioistuimen menettelytapasääntöjen mukaan virheitä on tarkoitus tutkia perustussopimusten mukaisesti, millä, minkä tyyppisiä sääntöjen vastaisuuksia mahdollisesti on havaittavissa. Periaatteessa tilintarkastustuomioistuin tarkistaa, onko komissio noudattanut maksujen erityisehtoja ja onko, ovatko maksut olleet valintakelpoisia vuosikertomuksessa me emme kuitenkaan voi tarkastella sitä, miten nämä, näitä rahoja on lopulta sitten käytetty, mutta virheitä ei ole havaittavissa. Ja sitten tällä toisella puolella, eli millä tavalla komissio on toiminut ulkosuhdepuolella lahjoitusten osalla ja osalta ja lähdetään liikkeelle siitä, että jos riittävästi, riittävästi valintakelpoisia maksuja on, niin silloin Euroopan unioni voi osallistua tähän. Ja jos samoja valintakriteerejä käytetään kaikille lahjoittajille, niin sitten saatettaisiin ajautua siihen tilanteeseen, että näitä sääntöjä ei kaikkia voida noudattaa. Parlamentti on tuossa vuoden 2013 vastuuvapauskertomuksessaan pyytänyt tuomioistuinta erikseen laskemaan nämä summat ja tähän olemmekin sitten jo kaksi vuotta sitten ryhtyneet ja me olemme yleisen virhekertoimen tässä esittäneet 2,8 prosenttia ja siitä sitten on vähän suurempi kuin edellisvuonna, kun se oli 2,8 prosenttia. Ja tämä virhetaso on puolestaan 3,8 nyt suhteessa 3,7 edellisvuonna. Ja tässä täytyy sitten tietysti miettiä, mistä virheet ovat peräisin. Seitsemässä kohta, tapauksessa komissio on onnistunut löytämään syyt ja myös korjaamaan ne. On ollut erilaisia väärin kriteerein valittuja eh, hankkeita ja suurin piirtein 46 prosenttia lähes tulkon puolet siis on peräisin siitä, että on tehty virheitä valintavaiheessa. Ja kiinnittäisin huomiota siihen, että eh, kun komissio on hyväksynyt maksut, niin silloin 33 prosenttia kuuluu henkilöstömaksuihin esimerkiksi. Me olemme sitä mieltä, että yleisesti ottaen komission hyväksymät maksut ovat suht, nyt hoidettu niin, että virheitä tulee vähentää seuraavalla kaudella. Jos katsomme vuotta 2015, niin pääjohtaja on ollut sitä mieltä, että naapuruusväline ja sitten riskirahastojen määrä ei ole ollut kovinkaan suuri virheiden näkökulmasta. Pääsihteeri on esittänyt kolmea virhetasoa vuosi, tälle naapuruuspuolelle yhden esimerkiksi ja siinä on 90 prosenttia maksuista otettu huomioon sekä myös liittymistä valmisteleva vaihe ja on tuettu kohdevaltioiden toimintaa liittymistä varten ja sitten myös on saatu aikaan 0,02 ja 1,80 prosentin virhetasot. Kun olemme katsoneet sitten ensimmäistä toimintavuotta ja uusien laskumenetelmien luomista eri ohjelmille ja hallinnointimuodoille. Vastaukset, jotka olemme saaneet komissiota, osoittavat eh, sen, että pyritään korjaamaan virheitä ja näyttää siltä, että voimme sitten kulkea samaan suuntaan kyseisen pääosaston kanssa ja näin ollen voimme sitten parantaa myös tuomioistuimen tehokkuutta ja näin voimme sitten komission suorittamiin valvontahankkeisiin ja tehtäviin pohjautua. Olemme siis siirtymässä aivan oikeaan suuntaan sekä komission näkökulmasta että tuomioistuimen näkökulmasta. Ja tässä kiittäisinkin komission yksiköitä ja olen valmis jatkamaan vuoropuhelua komission kanssa. Meillähän on samat tavoitteet tässä kuitenkin kaikilla. Kiitokset. Kiitoksia. Meilläkin olisi vielä jotakin kysymyksiä tästä yhden tarkastuksen periaatteesta. Emme sitä vastusta, mutta kyllä se sitten täytyy olla sellainen, että voimme luottaa komission antamiin tietoihin. Nyt se olisi tervetuloa kummallekin komissaarille. Kumpi teistä aloittaa? komission jäsen Mimitsa aloittaa kehitysavulla. Teillä on puheenvuoro Teillä on nyt teillä on teidän vuoronne, kun kollega Aan oli nopeampi. Mikrofoni. Now it works. Okay. So. Aloitetaan uudestaan. Kunnioitettava puheenjohtaja, kunnioitetut valiokunnan jäsenet, kunnioitettu Rova Lamarck, tilintarkastustuomioistuimen jäsen. Kiitän teitä kovasti, Rova Lamarck, selkeästä ja oikeudenmukaisesta luvun kahdeksan esittelystä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kertomus meidän ulkotoimistamme antaa tasapainoisen esityksen komission transaktioiden oikeudellisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta. Tuomioistuimen tunnistama virheaste on olennaisesti vakaa ja lähes samalla tasolla kuin viime vuonna. 2,8 prosenttia koko Eurooppa-otsakkeessa. Itse asiassa ulkoisten toimien virheaste on pysynyt jatkuvasti 3 prosentin alla viimeiset neljä vuotta. Tämä selvittämättä jääneen virheasteen analyysi, joka komissio tekee joka vuosi, ja sinne budjettiin ja EDFn virheet lasketaan kaikkien kontrollien jälkeen, ja neljättä vuotta tässä trendi on alaspäin. 2015 se oli 2,2 prosenttia, mikä on myöskin rohkaisevaa. Tänään käyttäisimme mahdollisuutta miettiä laajempaa yhteyttä ja poliittista kontekstia, jossa toimimme. Mainitsin ensiksi maahanmuuton ja kehityksen suhteet. YK on 2030 kestävän kehityksen agenda ja äskettäin hyväksytty ulko- ja turvallisuuspolitiikan strategia luovat uuden integraation kehikon, joka selkeyttää sen, että maahanmuutto ja turvallisuus ovat olennainen osa yhteisön kehitystä ja yhteistyökehikkoa. Yli miljardi euroa käytetään yli 400 maahanmuuttoprojektiin vuosina 2004-2014. Ja olemme olleet eturivissä varmistamassa, että maahanmuutosta tulee voimakas kehityksen mahdollistaja. Ja putkessa on vielä paljon enemmän luomalla EUn hätärahaston Afrikalle. Me pystymme tarttumaan epäsäännöisen maahanmuuton ydinsyihin ja paikalta siirtymisen syihin Euroopassa. Ja tämä kyky puuttua näihin asioihin on dramaattisesti kasvanut. Komissio on ottanut käyttöön 2,2 miljardia euroa tuolta tavoitetta varten. Rahasto mahdollistaa sen, että voimme olla yhteistyössä lähtömaiden, siirtomaiden kanssa joustavammalla ja nopeammalla tavalla kuin aikaisemmin. Tämä on ratkaiseva lisäys meidän työkalupakkiimme lyhyen aikavälin ja kesken, pitkän aikavälin reaktiossa. Tarttuaksemme rakenteellisiin pitkän ajan haasteisiin komissio on myöskin ehdottanut keski- syyskuun puolessa välissä kunnianhimoista Euroopan investointisuunnitelmaa. Addis Abeban kehityksen rahoitusagendan yhteydessä pyrimme ottamaan käyttöön ja antamaan panoksemme niihin miljardeihin, joita kehitystavoitteiden toteuttamiseen tarvitaan, tar- ja tarttumalla myöskin pakotetun paikalta siirtymiseen ja epäsäännöllisen maahanmuuton syihin. Ilman turvallisuutta ei voi olla kehitystä, ja toisinpäin. Kumppanismaiden turvallisuudella on myös ma- vaikutuksia myös omaan turvallisuuteen EU:ssa. ssa Tämä on tunnustettu sekä EU-tasolla että kansainvälisesti 2030-agendassa. Globaali turvallisuus on johtanut kasvavaan paineeseen, jolla tartutaan epäsäännöllisen maahanmuuton, terrorismin ja väkivaltaisen, väkivaltaisten ääriliikkeiden perussyihin. Sanon selkeästi, että mä tartun näihin kehitysyhteistyöpolitiikan kustannuksella, vaan sen vuoksi – Kuten Lissabonin sopimuksessa todetaan, köyhyyden vähentäminen ja pitkällä tällä aikavälillä sen poistaminen on kehitysyhteistyön päätavoite, mutta emme koskaan saavuta tätä, jos emme tartu rauhan humanitaarisen toiminnan ja kehitystoimien suhteisiin sen pohjalta, mistä on sovittu 2030 agendassa. myös sen vuoksi sopimusten perusteella. Tätä globaalia poliittista horisonttia ajatellen me voimme sanoa, että paradigma on muuttunut. Meidän lähestymistapamme on muuttunut myös siitä, että raportoisimme varainkäytöstä. Me keskitymme enemmän tuloksiin. Ensimmäinen EUn tuloskehikko julkaistiin viime vuonna ja se on konkreettinen esimerkki tästä. Se antaa tuloksia kumppanismaissa saavutetusta tuloksista EUn tuella raportointikaudella. Onpa sitten kysymys niistä miljardista lapsista, jotka ovat nyt koulussa, tai onpa kysymys suojelusta alueista, joilla suojellaan luonnonperintöä tai biologista monimuotoista, tai nämä miljoonat alle viisivuotiaat, jotka hyötyvät ravitsemusohjelmista. Uusi lähestymistapa mahdollistaa kykyämme seurantaa, seurata suorituksia. Se lisää seurattavuutta ja kykenemme osoittamaan Euroopan veronmaksajille, että mitä me saavutamme heidän tuellaan. Ulkotoimen hallinnan raportti on myöskin merkittävä johtamis- ja tilivelvollisuusväline komissiossa. Se antaa takeita siitä, varojemme, varankäyttömme on tervettä. Meillä on liikennevaloja jokaiselle projektille. Liikennevalot osattavat täyttäen tapana riskit ja mahdollistavat korjaavat toimet. mitä suunnitelmat, joita laaditaan tarvittaessa. Niinpä 2015 20 avain suoritusindikaattorista oli arvoltaan vuotuisten tavoitteiden mukaisia. Lopuksi voitoinen budjetin tukiraportti osoittaa, että maat, jotka saavat budjettitukea, pärjäävät johdonmukaisesti paremmin köyhyyden vähentämisen indikaattoreissa, julkisen sektorin johtamisessa, korruptioissa ja seurattavuudessa kuin maat, jotka eivät, eivät saa budjettitukea. Mutta raporttien takana sortusindikaattorit ja luvut. Mitä luvut merkitsevät ihmisten elämän suhteen kentällä? Annan vain pari konkreettista esimerkkiä. Ensimmäinen koskee nimenomaan budjettitukea. Vaikka Nepal on yksi maailman köyhimmistä maista, se on silti tehnyt koulutuksesta ihan oikein yhden kansallisen kehitysstrategian prioriteista. EU on antanut 56 miljoonaa euroa koulusektorin uudistusohjelmalle, joka keskittyy varhaiskasvatukseen, sukupuolten tasa-arvoon ja nuorten lasten kouluvelvollisuuteen tuke, antamalla tukea lasten, tyttöjen koulunkäyntiin, vammaisten koulunkäyntiin ja kansallisten vähemmistöjen koulunkäyntiin. Yli 100 lasta enemmän kuin aikaisemmin menee kouluun. Lasten lukutauti, lukutaitoisuus on myös kasvanut 70-80 prosenttiin. Myöskin metsien kunnan heikkenemisen ja kaatamisen ilmastovaikutuksiin on puututtu rannikolla Divorissa. Meillä on maatalouspolitiikka, jota maatalousministeriö tukee ja yksityinen sektor, sektori myös. Ja meillä on monen sektorin vuoropuhelua ja metsäkaadon vastainen taistelu on tuottanut ilmastoon vastaisen toiminnan kannalta myönteisiä tuloksia, kuten myöskin monimuotoisuuden kannalta hyviä tuloksia. Kunnianarvoiset jäsenet, otan huomioon joskus vaikeankin ja monimutkaisen ympäristön, jossa toimimme. Olen iloinen, että tuomioistuimen havaitsema virheaste on vakaa ja residuaalinen virheaste, joka DEFCO on laskenut, on nyt laskevalla trendillä. Se antaa minulle luottamusta siitä, että oikeat kontrollikeinot on otettu käyttöön, että nyt työskentelevät tyydyttävästi, mutta meidän pitäisi pyrkiä vielä parempiin tuloksiin. Lisätyötä tarvitaan tulosten konsolidoimiseen ja vahvistamiseen. Ja varoja pitäisi kohdentaa vielä luotettavammin. Olemme analysoineet tuomioistuimen havainnot viimeiseltä kolmelta vuodelta, kuten myös omat virheastetutkimukset. Tämän arvion pohjalta olemme tunnistaneet kaksi tärkeitä riskialuetta. Epäsuora johtaminen, avustukset ja epäsuora johtaminen kansainvälisessä organisaatiossa. Tämän seurauksena me esitimme varauksen näiden kahden täytäntöpanon suhteen. Me painotamatta nämä varaamat eivät ole kohdistuneet mihinkään tiettyyn organisaatioon. Yleisimmät virheet näissä kahdessa korkeamman riskin alueessa koska useampaa organisaatiota ja niihin täytyy puuttua laajalaisesti sen vuoksi. Kansainvälisten organisaatioiden tapauksessa meidän täytyy varmistaa parempaa ymmärrystä ja yhteistyötä auditoin asiakirjojen tarjoamisessa audito tilintarkastajille. Defco työskentelee jatkuvasti parannusten eteen. Mitä epäsuoraan johtamiseen tulee, me pyrimme luomaan vankemman järjestelmän ehkäistäksemme ja havaitaksemme virheitä ohjelmissa, joita avustusten saajat täytäntöön panevat. Pyrimme myös vahvistamaan myös etukäteistarkistuksiamme. Joka tapauksessa haluan painottaa, että, että meidän tarkastusjärjestelmässä tarvitaan erityisiä toimia, mutta Tämä ei mitenkään kyseenalaista järjestelmämme tarjoamaa yleistä vakuutta. Päiväistimme on, että olemme edistyneet merkittävästi ja teemme kaikkemme, jotta parantaisimme toimintaamme ja tarttuisimme puutteisiin ja siinä teidän panoksenne on niin hyödyllinen. Teidän avulla voimme päästä vielä parempiin tuloksiin ja odotan jatkuvaa hedelmällistä vuoropuhelua. Vielen Dank, Herr Kommissar. Paljon kiitoksia, hyviä komission jäsen. Haluaisin kiittää teitä, komission jäsen Haania ja työntekijöitänne äh, siitä, että vastasitte kysymyksiinne. Äh, tiedän, että siihen menee paljon aikaa, mutta teidän alallanne luvut ovat suuria. Me emme aina oikein tiedä, mitä miljoonalla eurolla saamme. Ehkä tiedä mitä 500 miljoonalla saamme, mutta miljoonasta emme aina tiedä. Haluaisin kiittää teitä rahan teidän alanne kärsi vähän siitä, että se on ollut erityisen huomion kohtaina. Olimme Ukrainassa, olimme Turkissa ja haluamme kiittää teitä ammattimaisesta avusta ja työntekijöidenne avusta myöskin valtuuskunnassa. Komissio Senhaan. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä puheenjohtaja, Rovalla Mark, hyvät valiokunnan jäsenet ja vieraat. Minä olen erittäin eh, tyytyväinen, jos me saamme erityishuomiota, koska silloin lisääntyy myös ymmärtämys meidän eh, alamme kohtaan ja se on tärkeää, että meillä on paremman vastavuoroista eh, ymmärtämystä mm, toistemme asioista. Haluaisin kiittää Rovalla Markkia tilintarkastustuomioistuimen työstä. Hänen työnsä on erittäin tärkeää, koska komission tehtävänä on varmistaa, että että tuet investoidaan kaikkien varanhoitoasetusten määräysten mukaisesti ja että taataan veronmaksajan rahon paras ja tehokkain käyttö. Minä olen nyt kaksi vuotta ollut vastaisuussa vakautus- ja uudistusavuista 16 naapurimaassa ja seitsemässä laajentumismaassa rahoituksellisesti tätä tuetaan toisaalta naapuruusvälineen enin kautta, jolla on 2,3 miljardia euroa vuosittain ja sitten äh, lähentymisapu IPA, jossa on 1, 5 miljardia euroa. Tarkoituksena on tukea naapurimaitamme erityisesti, että ne saavat vakaat demokraattiset välineet, kun on kyse konfliktiratkaisusta ja hyvinvoinnin luomisesta. Mitä tulee olemassa oleviin budjettimenettelyyn, määrärahoihin. Se voi onnistua ainoastaan, jos nämä määrärahat käytetään järkevällä tavalla ja jos tässä yhteydessä pidämme kiinni omista poliittisista sitoumuksistamme ja lupauksistamme. Meidän täytyy kuitenkin huomioida vaikeat ja usein nopeasti muuttuvat geopoliittiset puitteet, joissa tätä rahoitustukea annamme naapurimaissa. Se on varmaan selvää. Olemme poliittisesti hyvin muuttuvassa ympäristössä ja tämä tuo mukanaan myös rahoitusriskin, jota meidän on hallinnoitava. Hyvät jäsenet, tilintarkastustuomioistuin osoittaa, että että eh, virheaste vuonna 2015 kolmansille maille oli 2,8 prosenttia. Tämä on eh, yli niin kutsutun olennaisuusrajan, siksi on aivan selvää, että meidän täytyy tässäkin asiassa parantaa toimintaamme. Vuonna 2015 ja 2016 NIR-pääosastossa tehtiin useita eh, toiminnan tarkastuksia. Me vain toivottaa tervetulleeksi nämä toimenpiteet ja teidän ylimääräinen huolenpitonne, mutta olen myös vakuuttunut siitä, että lisäarvo ja hyöty olisi vielä suurempi, jos keskittyisimme vähän aikaa sitten tehtyihin menoihin, jos tarkastustulokset olisivat nopeasti käytettävissä ja konkreettiset parannusehdotukset voitaisiin ottaa mukaan jo käynnissä oleviin hankkeisiin. Monethan niistä ovat monivuotisia. Monet näistä toiminnan tarkastuksista jo julkaistiinkin ja jotkut niistä on käsitelty täällä valiokunnassakin. Monet teidän ehdotuksistanne on komissiossa otettu huomioon ja ne tuovat varmasti lisää parannuksia. Haluaisin nyt keskittyä kahteen tarkastusraporttiin nimittäin niin, jotka käsittelevät siirtolaisliikettä ja Länsi-Balkania. Siirtolaisliiketarkistus liittyy päättyy ajankautta aikakauteen 2014. Sen jälkeen unionin on täytynyt lisätä välineitään siirtolaisuus kysymysten ratkaisemiseksi. Kaikki ulkopoliittiset välineet käytettiin seuraavia tavoitteiden saavuttamiseen, elämän suojelemiseen, turvallisuuden suojelemiseen ja ulkorajojen mm, varmistamiseen sekä liikkuvuuden varmistamiseen. Komissio on äh, toiminut nopeasti ja tehokkaasti. Seuraaviin toimenpitein on luotu tämä alueellinen äh, erityisrahasto äh, Syyrian kriisille, sitten pakolaisväline Turkissa erityisen se toimenpiteet Länsi-Balkanin maille ja sitten on luotu Euroopan hätäapuerityisrahasto, erityisrahasto, jolla torjutaan ähm, pakolaisuuden lähtösyitä Afrikassa ja sitten on erilaisia tukitoimenpiteitä Libanonille ja Jordanille tällaisia sopimuksia. Nämä nopeat toimet tuovat myös tuloksia. Tästä vain yksi esimerkki viimeisen kuuden kuukauden aikana ja tässä puhun nyt siis kesäkaudesta meillä oli enää 18 äh, laitonta saapumista kreikkalaisille saarille Turkista, eli kuusi kuukautta sen jälkeen, kun tämä sopimus astui voimaan Turkin kanssa. Kuusi kuukautta äh, ennen tätä sopimusta, eli talvikaudella, tämä luku oli 740 000, eli heti tämän sopimuksen astumisen jälkeen äh, pakolaisten määrä on vähentynyt neljään prosenttiin. Ja monia ihmishenkiä saatettiin pelastaa itäisellä reitillä kuolematapausten määrä väheni 90 prosentilla, eli 366 kuollutta oli tammi-maaliskuussa, mutta huhti-lokakuussa vain 47. Me investoimme tietenkin erityisesti lähtösyiden vähentämiseen ja koulutuksen. Olemme 300 miljoonaa euroa investoineet koulutukseen, lasten koulutukseen Turkissa, siis syyrialaisten pakolaislasten koulutukseen. Ja tulemme myös 300 miljoonaa investoimaan tehokkaaseen terveydenhuoltoon Turkissahan on noin 2,7 miljoonaa syyrialaista pakolaista. Haluaisin myös mainita, että myös kumppanimaissa Libanonissa ja Jordaniassa on annettu avustusrahoja äh, terveydenhoitoon ja koulutukseen 352 miljoonan euron ähm, määrä tässä ei ole kyse mistään blankosekistä tai mistään budjettituista. Päinvastoin me mm, korvaamme ainoastaan todellisesti eh, tarjottuja palveluja. Lisäksi meillä on humanitaarista apua melkein miljoonalle pakolaisille Turkissa. He ovat saaneet tällaisia maksukortteja, kuten minulla tässä kädessäni on me lataamme näille maksukorteille 30 euroa kuussa ja pakolaiset voivat sillä peruselintarvikkeensa ostaa. Tällä tavoin heillä on oma vastuuta. He voivat tietyissä kaupoissa näillä maksukorteilla perustarvikkeita ostaa. Lisäksi tämä järjestelmä tukee paikallistaloutta. Tämä järjestelmä kehitettiin yhdessä Turkin kanssa ja ähm, maailman ravitsemusohjelma, YK ravitsemusohjelma ja Turkin punainen puolikuu toteuttavat sitä ja EUn jäsenvaltiot tukevat sitä myös. Hyvät naiset ja herrat, tarvitaan tietenkin aikaa ja yhteisiä ponnisteluja tavoitteiden saavuttamiseksi. Ajatellaanpa Ukrainaa, jossa investoimme hyvin paljon energiaa korruption mm, vähentämiseen ja yhdistimme sen viisumihelpotuksiin. Onnistuimme tässä todellakin. Tätä ennen hän Ukrainan parlamentti äänesti kuusi tai seitsemän kertaa vastaan, että että äh, Ukrainan virkamiesten täytyy äh, ilmoittaa taloudellista sitoumuksistaan. 50 000 henkilöä on sen jo tehnyt. Seurauksena on se, että 8 000 tuomarista yli tuhat äh, on jo luopunut tähän, tästä uuteen järjestelmään siirtymisestä, koska he eivät pysty todistamaan, miten heidän omaisuutensa on hankittu, joten tämä osoittaa, että nämä toimenpiteet ovat vaikuttavia. Sanon myös ihan avoimesti, että meidän päätöksemme, jos meidän päätöksemme lykkääntyvät yhteislainsäätäjän takia, esimerkiksi kun on kyse viisumihelpotuksista, niin kyllä tämä on vaikeaa. Silloin me vähennämme omaa uskottavuutamme ja vähennämme sitä vipuvaikutusta, jota olemme saavuttaneet näissä maissa, jotta saadaan siellä aikaan sellaisia uudistuksia, jotka olisivat toivottavia. Ja pysyäkseni vielä Ukrainassa eilen sattumalta Ukrainan varapääministeri oli luona, niin Ukrainassa on tällä hetkellä 1,7 miljoonaa sisäistä pakolaista, eli ihmisiä, jotka ovat Donbassin konfliktialueelta muuttaneet muualle Ukrainaan. Olemme tässäkin ryhtyneet toimiin, mutta ajatelkaapa, mitä tapahtuisi, jos nämä 1,7 miljoonaa ihmistä lähtisivät Eurooppaan. Eli myös tässä meidän toimenpiteemme, makrotaloudellinen rahoitustuki ja niin poispäin eh, ovat suunnattu eh, vakauden lisäämiseen. Eh, tilintarkastustuomioistuin on oikeassa, kun se korostaa sitä, että poliittinen tahto paikan päällä on avain julkisen hallinnon ja oikeusvaltioperiaatteen vahvistamiseksi paikan päällä. Tämä nostamme aina esiin, kun keskustelemme kumppanimaiden kanssa. Olemme myös oppineet virheistämme ja siksi aiomme ottaa käyttöön parannuksia lähentymistä, lähentymistuessa. Tämä tapahtuu esimerkiksi niin, että hankkeet suunnitellaan sektorikohtaisesti. Olen vakuuttunut siitä, että ne avustusrahat, jotka investoidaan naapurimaihin ja laajentumismaihin, lisäävät äh, taloudellista ja yhteiskunnallista mm, nousua ja näiden maiden vakautta. Tätä kautta ei vain paranneta yleisesti elämänlaatua, vaan annamme ihmisille myös näköaloja, äh, erityisesti nuorille. Tämä ei pelkästään vakauta meidän naapurimaitamme, vaan se on myöskin investointi omaan tulevaisuutemme. Tässä on siis äh, kysymys äh, investoinneista vakauden lisäämiseksi, jotka ovat meidän oman etumme mukaisia. 29 syyskuuta hyväksyimme tiedonannon, joka liittyy Tunisian lisä tukeen. Minun täytyy nyt lyhyesti puhua Tunisiasta, koska muuten minulla syytetään siitä, että keskityn vain itään. Mutta Tunisia on erittäin tärkeä valtio. Se on esimerkki siitä, että demokraattinen kehitys myös islamistisessa, islamilaisessa valtiossa on mahdollinen. Meidän täytyy pidä ainoastaan Mm, tässä äh, tukea ähm, taloudellisesti, vaan meillä on myös muita kuin taloudellisia välineitä tukeaksemme äh, Tunisian kunnianhimoista uudistusohjelmaa. Mm, tämä tarkoittaa, että meidän täytyy parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntää eurooppalaisia äh, määrärahoja, keskittyä ja valita hyvin nämä tuettavat hankkeet ja tällä tavoin Ähm, veronmaksajien rahat investoidaan järkevällä tavalla, mutta Tunisian kohdalla ei saada unohtaa sitä, että heillä on yli miljoona pakolaista Libyasta. Heillä on erittäin pitkä raja Libyan kanssa. Libya on poliittisesti hyvin epävakaa valtio, kaikki seuraukset, jotka siinä ovat, joten äh, kuten äh, huomaatte, niin seuraukset ovat monen, tai vaikutukset ovat monenlaiset. Mm, me valitsemme parhaat tukivälineet. Joskus paras tuki on makrotaloudellista tai suoraa budjettitukea. Kuitenkin se yhdistyy selkeisiin sektorikohtaisiin vaatimuksiin. Mahdollisesti myös tämä budjettituki termi on harhaanjohtava, koska se vaikuttaa siltä, että annamme rahat sinne ja siinä se ei tavallisesti kyse on aivan konkreettisista hankkeista, jotka on hyvin kuvailtu, eh, mutta ne hallinnollisista syistä rahoitetaan budjetista eikä ulkoisesti, mutta seuraukset valvonnalle ovat samat. Näistä syistä, jos jotkut asiat eivät ole toimineet, olemme esimerkiksi keskeyttäneet maksut. Maksut Moldovaan on keskeytetty viime kesänä, koska tiettyjä sääntöjä ei ole noudatettu. Olin iloinen huomaitessani, että valuuttarahasto eilen kokouksessaan päätti luoda kohdan Moldovalle, minkä takia me sitten voimme ähm, maksuihin taas ryhtyä. Tämä ö, äh, lähentymistuki on erittäin tärkeä, kun äh, luodaan oikeusvaltioperiaatetta ja äh, julkista hallintoa. Nämä ovat kaikki avainkohteita meille. Mm, näissä naapurusmaissa. Me eh, huomioimme kyllä taloudellisuuden ja haluamme nähdä, millaisia tuloksia Mm, EU-määrärahojen saadaan aikaan ja haluamme näitä tuloksia parantaa jatkossakin. Teemme läheistä yhteistyötä äh, teidän ja tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Meille on vain tärkeää se, että yhdessä vedämme yhtä köyttä ja meidän pitäisi vetää myös samaan suuntaan. Kiitoksia oikein paljon. Pyydän anteeksi, että pidin niin pitkän puheen, mutta tämä johtui myös siitä, että esitettiin niin paljon kysymyksiä. Kiitoksia. Kiitos hyvä komission jäsen. Nyt on esittelijällä puheenvuoro Himtseller. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuimenta sen kertomuksesta. Haluaisin kiittää Rovalla Markia kumpaakin komission jäsentä siitä, että he vastasivat kirjallisiin kysymyksiimme. Ja minäkin haluaisin korostaa sitä, mitä komission jäsen Haan tässä vielä, mistä hän puhui, nimittäin, että me haluamme vetää yhtä köyttä, eli yhdessä voittaa ne haasteet, jotka Euroopan unionilla on. Ja minä myönnän, että juuri nämä kaksi komission alaa ovat viime aikoina olleet todella suurten haasteiden Äh, edessä tai ovat vieläkin ja tulevat jatkossakin sitä olemaan, joten siksi meidän kysymyksemme eivät välttämättä ole sellaisia, että ne pitäisi nähdä mm, sellaisena, että haluamme vain kritisoida kritisoinnin tähden. Ei päinvastoin Euroopan parlamentti on toimielin, joka täytyy päättää budjetista ja tietenkin haluamme sitten myös olla varmoja, että ne määrärahat käytetään tavoitteellisesti, koordinoidusti ja tuloksellisesti. Ja jos kysymyksiin sitten vastataan oikein tai meille asiat selitetään riittävällä tavalla, niin sitten me kyllä lähennymme toisiamme nopeasti. Meidän valiokuntamme korostanut jo vuosia, että me emme tarkastele pelkästään virheasteita, jotka tietenkin jatkossakin ovat tärkeä osa, kun arvioimme menojen säännönmukaisuutta vaan että haluamme tietenkin myös nähdä, miten nämä yhdessä asetetut tavoitteet on saavutettu, erityisesti kun on kyse ulkosuhteista. Äh, on tärkeää se, miten EU äh, maailmalla ja naapurimaissamme näkyy köyhyyden torjuminen on päätavoitteemme kehitysavussa, mutta tämän tavoitteen osana pitäisi olla myös se, että luodaan oikeat puitteet sille, että ehkäistään mm, kontrolloimatonta maahanmuuttoa Eurooppaan. Siksipä ensimmäinen kysymykseni kummallekin komission jäsenelle eh, ja toistan tässä vähän sitä, mitä myöskin Rovala Mark esitti. Tilintarkastustuomioistuinhan teki erityiskertomuksen ja minä kovasti arvostan näitä erityiskertomuksia EUn menoista itäisin naapurusmaissa ja e-, eteläisissä välimeren maissa vuoteen 2014 mennessä. Tilintarkastustuomioistuin tarkisti tämän TPMAn ja Euroopan naapuruusvälineen ja osoitti tässä, että näiden välineiden vaikutus eurooppalaisen politiikkaan on usein ollut mitattavissa. Sanottiin, ettei aina ole aivan selvää, mitä komissio rahoittaa, mitä siis rahoitetaan EUn e budjetista ja mitä jäsenvaltiot rahoittavat Kummassakin tapauksessa määriteltiin indikaattoreita, jotka otettiin käyttöön vuotuisissa toimintakertomuksissa. Tämä on erittäin hyvä asia, mutta miten nämä hankkeet konkreettisesti vaikuttavat siihen, että tavoitteemme saavutetaan? Sitten pääosastojen välinen koordinointi. Eurooppa maailmalla luku käsittelee ulkosuhteitamme, mutta eri pääosastoilla on usein eri tavoitteita ja ne hallinnoivat erilaisia välineitä. DEFCO Mm, käsittelee ulkosuhteet. Sitten meillä on NEAR ja ECO, sitten on vielä korkea edustaja. Emmekä saa myöskään unohtaa budjetin ulkopuolella olevaa kehitysrahastoa. Eli seuraava kysymykseni on, että miten nämä eri toimet ja välineet voitaisiin koordinoida paremmin. Komissio vastaa tähän kirjalliseen kysymykseen niin, että että IPA yhden kohdalla ei ole muuta koordinointia kuin palveluyksiköiden välinen koordinointi. Nyt kun NIR-pääosasto on ottanut käsitelläkseen kaiken paitsi Agrin muut pääosastot, niitä NIR sitten vain kuulee. Onko tämä mm, soveliasta, miksi agripääosasto ei ole mukana tässä prosessissa ja Mm, katsotaanko millaisia tavoitteita on saatu aikaan maatalouden alalla. 2,8 prosenttia on virheasti, se on aika merkittävä minun kysymykseni kuuluu, miten DEFCO-pääosasto aikoo selittää tämän virheasteiden eroavaisuuden tilintarkastustuomioistuin laski, että 2,8, he laskivat, että 2,2. Ja sitten 2015, miksi sen virheaste on vähemmän luotettava kuin vuosina 2012-2014, näinhän tilitarkastustuomioistuin sanoi. Ja minua kiinnostaisi myös, että miksi eurooppalaisen apuruusvälineen virheasteet piti tutkia ulkoisesti ja mikä yritys tämän tutkimuksen teki. Sitten nämä hallinnointi mieti raportit, joita arvioitiin eri tavoin. Ähm, tämä ulkosuhde ähm, kertomus täytyy käsitellä tänäkin vuonna. Ja siteeraan nyt tästä kirjeestä projektiarviointi tai mm, äh, antavat äh, hetkittäisen kuvan jokaisesta hankkeesta. Ne eivät kerro hankkeen lopputuloksesta ja siksi niitä ei voida käyttää arviointivälineenä, jotta voitaisiin arvioida tudollista vaikuttavuutta. Ja näiden EU-hankkeiden tuloksia naapurimaissamme. Vuotuinen toimintakertomus DEFCOLta on osa Ähm, DAS-lausumaa, siksi haluaisin kysyä, että ovatko nämä EMR äh, todellakin vain tällaisia hetkenlisiä äh, kuvia vai ovatko ne todella pohja DAS-lausumalle, koska vaikka ne ovatkin vain ähm, kuva jostain tietystä hetkestä äh, tietyssä hankkeessa, ne antavat kuitenkin ähm, tietoa tämän hankkeen laadusta sen toteuttamisvaiheessa. Kiitoksia tässä minun puheenvuoroni. Kiitos. Kumpi komission jäsenistä haluaisi puheenvuoron? Komission jäsen Haan ehkäpä ensin. Kiitoksia. Mitä tulee jäsenvaltioiden koordinointiin, niin yritämme ja olen äh, käynnistänyt aloitteen kehitysministereiden kanssa, niiden valtioiden kehitysministereiden kanssa, jotka ovat suuria sponsoreita naapurimaissamme, äh, yrittänyt selvittää, mitä yksittäiset valtiot antavat niin, että voisimme poliittista vipuvaikutusta parantaa joissain valtioissa. Minä en ole niin naivi uskoa että uskoisin, että jäsenvaltiot kanavoisivat enemmän määrärahoja meidän kauttamme, koska he käyttävät sitä oman näkyvyytensä lisäämiseksi, mutta kyllä on jäsenvaltioidenkin edun mukaista se, että yhdistämme ainakin poliittiset mahdollisuutemme ja tällä tavoin eri valtioissa saamme aikaan vipuvaikutusta. Yksi esimerkki tästä on Egypti. Egypti aiheuttaa minelle varsin paljon huolia, koska se on valtio, jonka väestö kasvaa päivittäin seitsemällä tuhannella. Seitsemän tuhatta egyptiläistä joka päivä lisää, eli joka vuosi kaksi miljoonaa enemmän asukasta. Vuonna 50, tai oli 23 miljoonaa äm, asukasta ja nyt heitä on 94 miljoonaa. Heidän täytyy kymmeniä tuhansia työpaikkoja luoda joka vuosi ja kahdeksan prosentin energian kulutuksen kasvu vuosittain, joten tässä pystymme toimimaan ainoastaan, jos jäsenvaltiot toimivat yhdessä niin, että asiat liikkuvat liikkuisivat sellaiseen suuntaan, että tilanne vakauttaisi Euroopan näkökulmasta. Sitten nämä hankkeet, IPA 2, yhdestä siirtyminen IPA 2, on aivan selvä, että NIR-pääosasto on tässä johtoasemassa, mutta me kuulemme muita pääosastoja niin, että ne voivat kertoa näkemyksensä IPA-määrärahojen käytöstä ja voivat esitellä alakohtaiset toivomuksensa ja näkemyksensä. Agrilla on oma budjettisummansa, kun on kyse naapuruusmäärärahoista, heillä on omat mahdollisuutensa ja siksi heidät on jätetty ulkopuolelle. Se ei mitenkään muuta sitä, että tässäkin yritämme saada aikaan läheistä yhteistyötä, koska kyse on usein myös taloudellisesta kehityksestä, jos esimerkiksi maatalouden alalla yritetään kehittää elintarvikkeiden jalostusta, jalostusketjua, niin sehän on sellainen liukuva siirtyminen maataloudesta teollisuuteen, joten yhteistyö on tässä tarpeen. Tämä ihan perusteltu mm, epämukava tunne, joka johtuu tähän ulkoisen avunhallinnointi raportista, että se on vain tällainen tilannekuva vuoden lopulla. Sen kyllä ymmärrän, mutta se antaa myös kuvan siitä, miten tämä asia on kehittynyt edellisinä vuosina. Ja se antaa tällaisen välikatsauksen siitä, miten joku hanke on kehittynyt, mutta yritin tämän selittää alkupuheenvuorossa niin meidän toimenpiteemme tarkoituksena on saada aikaa vakautta ja jokainen yksittäinen hanke ähm, on panos siihen tai sen pitäisi olla panos siihen. Jos sitten jokaista yksittäistä hanketta yksitellen arvioidaan, niin se voi olla hankalaa. Arvioinnin voi antaa vasta tietyn ajanjakson kuluttua ja voi silloin sanoa, että miten nämä toimenpiteet ovat vaikuttaneet Mm, sillä edellytyksellä, että maassa on tietynlainen vakaus ja poliittinen jatkuvuus. Ukrainassa meillä nyt on ollut jokin aikaa mm, vakaa hallitus, mutta Moldovassa meillä on viime vuonna ollut viisi eri hallituksen päämiestä, joten tilanne on aina erilainen. Hyvä komissio ja sen, jos tässä nyt voin puuttua vielä asiaan. Eh, near pääosaston Lähettiläät eivät eh, näitä pääsuoritusindikaattoreita täytä. Esimerkiksi eh, onko hankkeilla luona vierailtu ja olisi tärkeää, että lähettiläät todellakin täyttäisivät kaikki nämä suoritusindikaattorit, koska meille ei ole niin tärkeää se tämä suuri kokonaisuus ja eh, hiljainen toive siitä, että päästäisiin hyvään suuntaan, mutta kyllähän me voimme sen tietää vain, jos tarkastamme tällaiset asiat. Siksi olisi tärkeää, että saisimme raportointia kaikista suoritusindikaatioista, kaikista avainindikaattoreista, koska muuten me emme voi nähdä mitään tuloksia. Kyllä minä mielelläni uskon teitä, että kaikki on hienosti, mutta vähän konkreettistamme haluaisimme. Hyvä Rova Gressle, voin luvata sen vuodelle 2016. Kiitoksia. Komission jäsen Mimitsa. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin myöskin kiittää esittelijää yleiskuvasta. Tilintarkastustoimistaman kertomuksen yleiskuvasta on kysymyksiä josta pitää vielä keskustella. Ei mitenkään vastakkainasettelun hengessä, vaan osana jatkuvaa keskustelua, joka auttaa meitä pysymään siinä oikein hyvässä kurssissa, joka meillä on. Me olemme jo samalla aaltopituudella. Ja vieläpä saman lähetyksen samalla aaltopituudella mitä tulee budjetin valvontaan ja tilintarkastusvalvontaan Euroopan ulkoisissa toimissa. ja sen kehitysvälineissä ja naapurustovälineissä. Tässä yhteydessä on myös tärkeää puuttua ja tarttua esittelijän kysymyksiin. Esimerkiksi jos ajatellaan virheastetta tai komission palveluiden se, selvittämättä jääneiden virheasteiden selvityksessä, niiden pohjalta me tiedämme, että residuaalisen virheasteen tutkimuksissa on otantaeroja meillä – ja tilintarkastustuomioistuimessa, koska käsitellään eri transaktioita. Residonna virheaste käsittelee sellaisten sopimusten virheasteita, jotka olivat loppuneet, päättyneet viimeisen 12 kuukauden aikana tilintarkastustuomioistuimen virheasteet tarkastelevat maksuja, jotka oli tehty käynnissä olevien projektien puitteissa käyvän vuoden aikana. Ja näissä oloissa korjaukset tehdään projektiin elämän loppuvaiheessa. Ja sanoisin, että tarkastusistuimen virheaste voi ihan metallista syistä olla korkeampi kuin residuaalinen virheaste. On myöskin ero sävellysalassa tilintarkastustuomioistuin laskee kaksi eri virheastetta yhden budjetille ja toisen sen päälle. Ja kehityspääosastoon virheaste yhdistää ulkoiset toimet ja koko budjetin. Mutta arvostan sitä, että me tunnustamme, tunnustamme kummankin virheasteen tarjoaman informaation, Jatkanassa metodologiassa lasketaan. Ja sitten näissä ulkoisen avustuksen kertomuksissa meillä oli sisältöpohjainen keskustelu viime vuoden vastuuvapausmenettelyssä. Ja meillä on lähentyvä yhteinen näkemys välineiden luonteista ja aidosta panoksesta. Me olemme samaa mieltä, että nämä ovat johtamisen välineitä. Välineitä, jotka auttavat meitä tarkastelemaan projektien täytäntöönpanoa. Kunkin vuoden lopulla tämä kuvaa projektien tilaa, saattaa meitä tekemään korjauksia ja toimintasuunnitelman muutoksia, kun näemme, että täytäntöönpanossa on ongelmia. Nämä, näitä avain suoritusindikaattoreita ei voi pitää loppuvirheasteen indikaattoreina tai maksatusten virheinä. Nämä estävät meitä vähentämään näitä loppumittauksia. Eli meillä alkaa olla lähempi näkemys näistä työkaluista. Ja selkeitä merkkejä, jotka osoittavat, että 2015 avainsuorituskykyindikaattorit – nämä rallit, Restadikide summat, niissä me otimme vakavasti äh, talousarviovaliokunnan äh, kommentit viime vuoden keskustelulta. Sitten maatalous ja yhteistyö palveluiden välillä ja koordinaatio Haluaisin vakoa tätä metodologiaa. Me koordinoimme paljon paremmin. komissaari perheiden ja poliitikkojen työtä. Meillä ei ole enää tällaisia yksittäisiä siilapolitiikkoja vertikaalisia politiikkoja ennen kuin politiikkaa, maatalouspolitiikkaa. Kaikki kuuluvat kehityksen paremman politiikan kohdessin katon alle. Maataloudessa esimerkiksi EU on tulee sitouttamaan 9 miljardia maatalouden vakauteen 2009 mennessä – meillä on 62 kehitysmaata ohjelmissa. Ja nämä projektit eivät syntyneet vaan siksi, että olisimme istuneet Brysselissä DEFCON toimistoissa. Tämä oli yhteinen harjoitus, jossa delegaatiot ja maatalouspääosasto osallistuvat tähän kehitysosastot myös. Myös naapuruspolitiikan kanssa työskentelevät palvelut Ja tätä kautta elintarviketurvallisuus ja maatalouden kestävyysohjelmiin panostettiin voimakkaasti. Ne parantavat maatalouden kasvua, kestävämpää maataloutta tuetaan ja puututaan aliravitsemukseen ja lisätään kriisin sietokykyä maataloustuotannossa. Vielen Dank. Ich habe eine Reihe von Wortmeldungen. Der erste... Paljon kiitoksia. Minulla on monta puheenvuoropyyntöä. Ensimmäinen listalla on kollega Liberatski. Panowie komisarze. Hyvä puheenjohtaja. Hyvät komission jäsenet. Esittelijämme esitti hyvin yksinkertaisia kysymyksiä. Zeller esitti tässä jo kaikki pääkysymykset, eli on aika vähän lisättävää meidän on syytä saada vastaukset tosiaan kaikkiin kysymyksiin. Ja minä olen saanut keskustella hyvässä hengessä Haanin kanssa näistä asioista ja minusta vaikuttaa siltä, että komissio aika riskialttiilla kentällä tässä nyt tekee työtä ja aika vähän vaikutusvaltaa meillä on. Maat, jotka ovat nyt tässä kohteena, niin ne hallinnoivat varoja omin käytettävissä olevin keinoinsa. Joskus tavoitteisiin päästään, joskus tavoitteet, jotka on ilmoitettu, eivät enää ole relevantteja ja jossain vaiheessa on vaikea sitten päättää, onko varoja käytetty oikein vai ei. Tällaista riskialttiutta siis on kovastikin olemassa. Mutta kuitenkin täytyy saada selväksi se, että ne varat, jotka me olemme näihin maihin ohjanneet, päätyvätkö ne niille aloille ylipäätään, joille varat on ohjattu, ja jos ei, niin miksi. Ja sitten näistä virheasteista No eihän tämä virheaste nyt noin lukuna kovin korkealta näytä, mutta kuitenkin jos ajattelemme 95 prosenttia, joita ei ole voitu sitten välttämättä kyseenalaistaa, eikä saada selville, onko näitä varoja käytetty oikein, ovatko ne sitten tuottaneet ne tulokset, joihin niillä tähdättiin. Ja sitten jos taas joka vuosi annetaan varaa samoille aloille, samoihin tavoitteisiin, mutta meidän täytyisi olla myös valmiita ja pystyä arvioimaan, minkälaisia tavoitteita näillä on täytetty, ovatko ne ylipäätään päätyneet siihen, mihin ne on niitä on haviteltu. Ja virheasteesta sen verran täytyisikin saada tietää, onko kyse aina samoista alueista, aina samoista varoista, jotka aina ovat virheellisesti ohjattu tai käytetty, joten olisi vähän selkeämpi kuva tästä, eli näin sitten voisimme vakavasti puhua siitä, mikä on todellinen myönnettyjen varojen varsinainen vaikutus. Ja se voisi myös sitten myös tuoda kunnioitusta meille enemmän ja myös paremman kuvan luoda unionin toimielimistä. Haanin kanssa olen tästä keskustellut pitkään, sillä näin paremmin sain ymmärrettyä, minkälaisissa olosuhteissa tässä toimitaan. Tässä talossa ja tässä salissa ei ylipäätään aina voi puhua kovinkaan pitkästi, koska ei koskaan ole riittävästi aikaa, ja siksi on hyvä puhua myös ihan kasvokkain näistä asioista. Minä sanoisin vain, että pyrimme komission jäsenhaanin kanssa suoraan tekemään työtä myös, ja on hyvä kuulla Haanin sanovan, että vuoden 2016 jälkeen meidän esittämämme kysymykset varsinkin tulevat vielä tarkemmin huomioiduksi. Kiitoksia. Minä en nyt ihan kaikkea ymmärtänyt, koska meillä ei ole vielä sellaista kabinettijärjestelmää, jossa toimisimme salaa. Ja seuraavana listalla kollega Tarant. Thank you, Madam President. Kiitokset puheenjohtaja. No, uskonpa, että olen tässä nyt jäänyt vihreistä yksin saliin, mutta minä esittäisin vihreiden puolesta seuraavat kysymykset Hanille. Turkin pakolaisapu on ollut puheessanne myös esillä, eli 2,3 miljardia on siihen ohjattu ja täytäntöönpanohan on vasta alkanut. Hankaluutta on siis tuloksia arvioida vielä tässä vaiheessa, mutta kuitenkin mis, milloin oletatte, että varojen tehokkuudesta saataisiin jonkunlaista käsitystä? millä tavalla unionin toimet ovat siis vaikuttaneet tällä alueella, ja oletteko te sitä mieltä, että sopimus, joka on unionin ja Turkin välillä tehty, sallii myös sen, että nämä näitä varoja voitaisiin osittain palauttaa, mikäli tulokset ovat heikot, vaikka en tietenkään toivo, että tulokset olisivat heikot. Ja toiseksi, mikä on vastauksenne siihen, kun unioni katselee toisaanne tai esiintyy sokeana ihmisoikeus- ja demokratiakehityksessä Turkissa. Ja sitten taas IA maksaa miljardeja siitä, että Turkki on luvannut pitää pakolaiset ja maahanmuuttajat alueellaan ja olla päästämättä heidät Euroopan unionin alueelle. Nämä haluaisin esittää kysymyksen. Schmidt, Seuraavana kollega Schmidt. Ja danke, ich möchte... Niin, kiitoksia. Minä haluaisin heti ää, äh, jatkaa siitä, mihin kollega jäi, komissio Haan, niin komissaari jäsen Haanin suhteen. Meillä on kaikki luvut kuulleet. Äh, äh, komission jäsen Haanin haluaisi kysyä, miten lähentynyt Turkki on, erityisesti kun huomioidaan lähentymiskertomus, joka huomenna julkaistaan, millaista parantamistarvetta on. Me olemme kaikki lukeneet asioista lehdistöstä, miltä tilanne näyttää, kun on ihan lähellä. Ja miten esimerkiksi se, että kuolemantuomio hyväksyttäisiin, vaikuttaisi meidän määrärahasiirtoihin Turkkiin komission jäsen Mimitsalle. Minähän viime vuonna olin kehitysrahaston esittelijä. Häntä haluaisin sydämellisesti kiittää. Hän tänä vuonna sanoi jotain, jonka puolesta viime vuonna turhaan taistelin. Hän nimittäin lupasi joustavampaa toimintaa ja hän halusi äh, maahanmuuton juurisyyttä torjua vahvistetusti. Hän saa minun henkilökohtaisen tukeni tälle asialle ja varmaan myös Euroopan parlamentin tuen. Siitä huolimatta haluaisin muutamia kysymyksiä esittää. Jälleen kerran mainittiin tämä suora budjettituki. Mehän emme ole pelkästään hyviä kokemuksia saaneet siitä. Haluaisin eh, kysyä, aina kritisoidaan tätä budjettitukea. Miten haluatte tältä kritiikiltä viedä pohjan, erityisesti kun on kyse maista, jossa on todellisia turvallisuushuolia? Sanoitte, että naapurimaiden turvallisuus vaikuttaa meihin, mutta se vaikuttaa tietenkin myös suoraan budjettitukeen. Miten aiotte varmistaa, että ne verorahat, joita siellä investoidaan, myös käytetään järkevällä tavalla. Minä en ole vielä saanut vastausta tälle, mutta mielelläni sen saisin. Vielä asia joka on varsin mielenkiintoinen. Mehän teemme varsin paljon kansainvälisten järjestöjen kautta tai niiden kanssa, ja minua todella kiinnostaisi kuinka suuret hallintokustannukset ovat. Usein sanotaan, että ne ovat 737 prosenttiin, kuinka paljon hallintokustannukset todella ovat ja annetaanko näitä tehtäviä suoraan kansainvälisille järjestöille vai pohditaanko joskus sitä, että asia hoidettaisiin tarjouskilpailun eikä niitä jaettaisi noin vain? Kiitän siitä, että että komissaari mainitsi myös parlamentin panoksen. Minä en sitä huomannut, mutta jos hän sen näkee, niin olen iloinen ja lähden siitä, että tässäkään ei ähm, levätä näillä virheasteilla, jotka ovat äh, alhaisia, mutta nolla on parempi kuin 28 ja meidän tavoitteena pitäisi olla, että virheaste menisi kohti nollaa ja haluaisin kuulla, mitä komissaari tekee tämän asian edistämiseksi. Niin, minä itsekin olen vielä tässä puhujalistalla. Minulla on kysymys komissiojäsen Mimitsälle ja kaksi komissiojäsen Haanille. Komissiojäsen Mimitsä näissä asiakirjoissa on kokonaiskuva tapaamisesta Kuubassa. Ja tässä hän Kuuban tapaamiseen osallistui 95 virkamiestä. Minä kutsuisin tätä virkamiesten juhlaksi. Nämä tulivat ulkosuhdehallinnosta 28 ja 36 DEFCO-pääosastosta. Näistä 23-24 tuli Brysselistä. Ja minä pyytäisin, ettei tehtäisi niin, että 24 lähetettäisiin Kuubaan, eh, vaan olisi paljon edullisempaa, jos nämä 24 jäisivät Brysseliin ja sitten eh, tuo tapaaminen järjestettäisiin siellä. Eh, jos muut muutenkin ovat paikalla, 24 valtuustonjohtaja ja sitten oli myös muita johtajia, on muita tapahtumia, joihin heidän on muutenkin tultava Brysseliin, joten tämä 240 000 euroa ilman palkkakustannuksia oli, kyllä tämä minua hiukan ihmetetty, voisitteko tähän vastata komissaari Nimitsa ja sitten komission jäsen Haan. Turkissa näimme, että tässä lähentymistuessa IPassa 600 000 euroa äh, on käyttämätöntä rahaa Turkissa. Te ette puhuneet tästä äh, lähentymisprosessista, kollega Schmidt puhui siitä. Kysymys kuuluu, mitä näille määrärahoille tapahtuu. Mehän näemme, että äh, niin pääosaston kautta tehdään yhä enemmän humanitaarista työtä. Minä henkilökohtaisesti en toivo, että nämä 600 000 euroa käytetään myös pakolaisapuun. Kuinka paljon lähentymistukea on käytetty pakolaisiin ja millainen suunnitelma on tulevaisuuden kannalta? Sitten sanoitte äsken, ja olemme sitä kiitollisia, että palaut maksut Turkille perustuvat palveluihin. Me olemme kiitollisia siitä, koska emme halua, että pakolaisapu toimii budjettitukena, Miten te nyt sitten laskette näiden palveluiden hinnat, e, jotka e, meiltä laskutetaan? Miten nämä hinnat e, määritellään Turkissa, koska näistä asiakirjoista näemme, ettei ole mitään lukuja siitä, mikä on pakolaisen standardikustannus maalla, kaupungissa, pakolaisleirillä, pakolaisleirin ulkopuolella, joten miltä pohjalta nämä korvaukset lasketaan? Ja sitten meillä on vielä kollega Kadenbach. Olkaa hyvä. Niin, minun kysymykseni on ihan lyhyt, mutta eh, komissaari eh, Haan vähän provosoi minua. Hän sanoi, että meidän on eh, luotettava omiin sopimuksiin ja lupauksiin. Me nyt haluaisin hänelle ja kollega Minitsalle esittää kysymyksen. Hätä Avun, avun erityisrahastoille annetaan määrärahoja budjettista, kehitysrahastosta, mutta myös jäsenvaltiot lupaavat niihin määrärahoja. Minä haluaisin tietää, kuinka luotettava ja jäsenvaltiot ovat olleet, ovatko ne täyttäneet lupauksensa, onko joku lista siitä, kuka on lupauksensa täyttänyt ja missä määrin ja minne nämä määrärahat ovat menneet. Kiitos. Sitten herra Omarje, me puhumme kehitysrahastosta myöhemmin. Observation. Kiitokset. Minulla olisi Haanille sanottavaa komission suuntaan. Kiitokset Mimitsalle ja Haanille esityksistä. Me käsittelemme sellaista asiaa, jo, jota on hyvin vaikea arvioida, miten sitä on sitten täytäntöön pantu, mutta kuitenkin äh, tämä on merkittävä Euroopan veronmaksajien kannalta, että varoja käytetään siis oikein. Jos ajattelemme pakolaisia, on totta, että Jordaniassa, Libanonissa ja Turkissa sanot, hallitukset sanovat, että kyllä tässä on varsin korkeista kustannuksista kyse. Erityisesti Turkissa hinta näyttää olevan varsin korkea. Ja minä haluaisin esittää kysymyksen komission jäsen Haanille, minkälainen oikeudellinen asema sopimuksella oikeastaan on, kun Eurooppa-neuvosto on esittänyt kolmea miljardia ja sitten kuutta myöhemmin Turkille, kun parlamentti kuitenkin on muun muassa talousarviovaliokunnassaan esittänyt tästä oman kantansa. Haluaisin nyt kääntyä komission jäsenhaanin puoleen. Onko kyse sellaisesta päätöksestä, joka oikeudellisesti ajateltuna on turvallinen ja myös pitävä? Mitsa hat, Komissio ja Mimitsa saa helpommat kysymykset. Te voitte aloittaa, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Vastavapausmenettelyn puitteissa esitettyistä kysymyksistä sanoisin ensin tuloksiin liittyen. Että lähestymistapaamme suhteessa yleiseen budjettiin tai sen lukuun otsakkeisiin luvussa kahdeksan ovat muuttuneet. Panostamme enemmän, me kiinnitämme enemmän huomiota kehityspolitiikan tuloksiin verrattuna panoksiin. Eli meillä on enemmän tulospohjaista, toimintapohjaista budjetointia. Ja tämä näkyy kehitysyhteistyön menoissa – Viime vuonna otimme ensimmäistä kertaa käyttöön tuloskehikon, jonka lisäksi, jossa panosten lisäksi ja vaikuttavuuden lisäksi me mittaamme, nämähän pysyvät tärkeä osa auditointia, mutta sen lisäksi Me mietimme sitä, minkälaisia konkreettisia panoksia panokset antoivat kehityksellä. Jos panoksia vain mittaamme, silloin puhutaan miljoonasta tai sadasta miljardista euroista. Ja tämä viestiminen kumppanimaille ja ihmisille köyhissä maissa – On mahdotonta ymmärtää, mitä miljoona merkitsee käytännössä miljardista puhumattakaan. Eli me haluamme puhua konkreettisista tuloksista. Haluamme viestiä Haluamme antaa esimerkiksi tietää, kuinka paljon lapsi syntyy oloissa, joissa oli terveyspalveluja – mukana ja kuinka paljon lapsia pääsee kouluun. Että tällainen vahvistamme tulospohjaisen kehitysyhteistyön metodologiaa ja viestintää. Sen osuus koko lähestymistavassa me vahvistuu. Ja myös osana globaalia kehitysagendaa meidän täytyy vahvistaa kehityspolitiikan ja turvallisuus ja reaktioiden, humanitaaristen reaktioiden ja ilmastoreaktioiden yhteyksiä. Turvallisuus on tärkeä linkki, jota vahvistamme jopa osana Euroopan kehityskonsensusta. Koska Köyhyys on sekä epävarmuuden syy että seuraus. Ja konfliktien ja haavoittuvassa asemassa olemisen syy ja seuraus. Ja siksi puhutamme politiikassa epäturvattomuuden syihin ja rauhan myöskin osa politiikkaamme. jotta meillä on kattava näkemys kehitysongelmien ydinongelmista. Haluan selväksi, että emme siirrä kehitysyhteistyön varoja turvallisuuskysymyksien pariin, koska turvallisuus kysymykset ovat luonteeltaan kehityskysymyksiä. Tämä on pikemminkin täydentävää kehikko, kun on, jos ajatellaan turvallisuuden ja kehityksen liikkejä. Me koskaan ylittänyt selkeitä rajoja, jotka meillä on sopimuksessa, jossa me emme voi eikä meidän pidä käyttää EU-budjettia esimerkiksi aseisiin tai Me täytyy noudattaa samaa periaatetta kuin kauppapolitiikassa, eli kaik, joka on kaikki paitsi aseet, sitä vaan me soveltaa myös kehityspolitiikkaa. Sitten kansainvälistä organisaatioita ja hallintakustannukset. Meistä kansainväliset organisaatiot ovat tärkeä osa yhteistyötämme ja EU-politiikkaa ja projektiyhteistyö ja täytäntöpano on yleensä ottaen hyvää. Me parannamme toimintamalleja kansainvälisten organisaatioiden kanssa tavoitteena vähentää hallintokustannuksia ja lisätä EUn näkyvyyttä ohjelmissa, jotka toteuttaa kansainvälisten organisaatioiden kautta. Hallintokustannukset tässä vaiheessa kansainvälisten organisaatioiden kanssa ovat lähellä 7 prosenttia projektien täytäntöönpanokustannuksista. kustannuksista. ne valitaan sopimus, tekemällä sopimuksia kansainvälisten organisaatioiden kanssa, ja ne täyttävät meidän vaatimuksemme ja tämän pakodajärjestelmämme. Haluamme tämän selkeästi hallintokustannusten vähentämiseksi ja haluamme lisätä EU-näkyvyyttä kansallisessa organisaatiossa vahvistamalla vuoropuhelua ja näitä skeemoja, joita voimme soveltaa avustuksiin ja projektien delegointiin. Sitten Kuuba. Jälleen seminaari Haluamme jatkaa kahden tyyppisten kehitysyhteistyöseminaarien kanssa kautta maailman. Tästä on tärkeää säilyttää yhteinen lähestymistapa ja saada parempi käsitys kehityspolitiikan pääsuunnista. Ja haluamme delegaatiot henkilökunta tuntee nämä asiat paremmin ja siksi järjestämme joka vuosi seminaareja Brysselissä. Delegaatioiden johdon kanssa Ja meillä on myös alueellisesti järjestettyjä seminaareja, yksi niistä Kuubassa. Kun kuuntelin jolloin kommentteja ja suosituksia, joita valiokunnalta ne tulee. Tämä saa meidät pohtimaan seminaarien rakennetta. Olemme päättäneet säilyttää Brysselin henkilöstöseminaarin yhdessä lähialuepolitiikan pääosaston kanssa. Ja valikoimme enemmän alueellisia seminaareja. Ja meillä on vain yksi per vuosi yhdellä alueella. Ja pyrimme kaikin tavoin vähentämään näiden seminaarien kustannuksia. Sitten suora budjettituki. Meillä on ex ante ja ex post kontrollit ja niitä varten kriteerit, jotka tehostavat suoran budjettituen toimintaa. Joten ennen kuin päätämme päätämme sastabortituosta, tai nyt kun nykyään sitä kutsutaan valtion ra- tukemis, val- luomistrategiaksi. Meillä on selkeät kriteerit etukäteen ennen kuin budjettituki tuosta tänä päätös. Tämä budjetti menee käsitellä mukanaan julkisen sektorin rahoituksen hallintaa, makropolitiikka ja sektoripolitiikat ja, ja vasta kun olemme voineet todeta edistystä näiden kriteerien täyttämisessä, me sovimme budjettituesta ja ennen kuin maksueristä päätetään – Meillä on selkeät indikaattorit ja kriteerit, jotka pohjalta delegaatteet ja johtajat voivat arvioida, jatketaanko maksuerien maksattamista. Sitten nämä rahastot, säätiedot rahastot, maksut niihin – Me annamme selkeä yleiskuvan vastatessamme. on selkeän yleiskuvan sitä kolmesta rahastosta, mutta palaisin tähän, kun puhutaan ulkosuudepalveluiden vastuvapaudesta, koska koska useimmat nämä rahastomaksatukset tulevat ulkoiselle palvelun varauksista. Ne tulevat ulkoiselle palvelulta tai DG Ekon, DG Nierin ja muista osista. Tällä hetkellä sitä maksusitoumukset ovat 2,3 miljardia ja vähän 18 miljardia sitä jäsenvaltiolta. Mutta ne jäsenvaltiot, jotka ovat sitoutuneet maksamaan näihin rahastoihin, niillä on maksujärjestelyt, jossa maksetaan viidessä vuosierässä. Ja ne ovat nyt maksamassa osiaan. Ja dynamiikka on sellainen, että se mahdollistaisi sen, että kaikki niiden sitoumukset maksetaan rahastoihin. Vielen Dank. Wir machen weiter mit Herrn Kommissar Hahn, bitte. Kiitoksia sitten komissio jäsenhan. Minä täytyy vastata äh, äh, edustaja Zellerille, mitä tulee näihin ulkoiseen tarkistajan. Se on firma Moore Stevens. Olemme tehneet yhteistyötä heidän kanssaan jo joidenkin vuosien ajan. Ja tausta on se, että tällä tavoin äh, tarkistetaan paljon enemmän transaktioita kuin mitä me pystyisimme vähäisin resurssein tekemään. Siksi tämä on ulkoistettu metodologiasta aina keskustellaan tilintarkastustuomioistuimen kanssa ja tuomioistuin näyttää olevan ihan tyytyväinen siihen, miten asiat kehittyvät ja tulemme varmaan IPAN suhteen hoitamaan asian myös samoin. Mitä tulee Turkiin, niin on tärkeää mm, pitää erossa IPA toisaalta ja toisaalta sitten pakolaisapu. Ja ei tässä ole mitään päällekkäisyyksiä. Ehkä tämä ei ollut aivan selvä. Sanoin keskustelun aluksi, että että luvat meiltä rahaa, koska heillä on 2,7 miljoonaa euroa pakolaista, niin minä tein ehdotuksen, että osa näistä liittymistä valmistelista tukivälineistä niitä ei siis muuteta, vaan niille niillä aloilla, jolloin on tarkoitus tehdä IPA-määrärahoin infrastruktuurihankkeita, niin nämä infrastruktuurihankkeet tehtäisiin kunnissa, jotka erityisesti äh, kärsivät pakolaisvirrasta, koska tämä on sitten toimenpide, joka myöhemmin, kun toivottavasti pakolaiset eivät ole enää paikalla, parantaa näiden kuntien olosuhteita. Turkki ei kuitenkaan hyväksynyt tätä koska IPAhan perustuu sopimukseen Turkin ja meidän välillä, mihin näitä määrärahoja käytetään, mille aloille, mihin painopistealueisiin on erilaisia ohjelmia. Ainoastaan yhdessä tapauksessa Turkin hyväksynnällä 120 miljoonaa siirsimme pakolaisille, koska ne olisivat muuten jääneet käyttämättä. Tämä onnistui ainoastaan, koska Turkki hyväksyi tämän. Joten kyllä tässä täytyy tehdä selvästi ero IPAN ja pakolaisavun välillä. Sitten mm, pakolaisille annettujen määrärahojen tehokkuus. Voimme ensimmäisen äh, raportin antaa vasta ensi vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla, koska olemme tässä vasta toteuttamisvaiheessa. Turkki on aina kritisoinut meitä siitä, että määrärahoja ei ole annettu ja niin poispäin. Taustalla on se, että me annamme määrärahoja vain äh, ja myös vain kansainvälisten järjestöjen kautta, jos olemme nähneet ja varmistaneet todellisen tarpeen. Ja Turkki ei aina ollut tässä kaikkein nopein toimija. Ja siihenkin on mennyt aikaa, kunnes me olemme sitten vihdoin todenneet, missä mitäkin, eh, missä määrin tarvitaan. Ja siksi tähän on mennyt aikaa siitä, että eh, sopimus tehtiin viime vuoden marraskuussa. Nyt eh, tähän syksyyn asti, mutta ensimmäiset avut, esimerkiksi tämä maksukortti ja elintarvikeapu annettiin jo eh, tämän vuoden helmikuussa, mutta koko tämä koulutusala mm, eh, ja muu ala on alkanut vasta tänä vuonna. Teidän kustannuks- kysymyksenne kustannuksista me äh, tässä seuraamme OECDn mm, arvioita, jotka liittyvät koulukustannuksiin, opettajien kustannuksiin ja tarvikekustannuksiin. Voimme antaa teille yksityiskohtaisimpia tietoja, mutta perusvastaus on se, että noudatamme OECD-viitearvoja ja ne sitten taas olemassa olevien tunnistettujen tarpeiden mukaan. Näiden on tietenkin sovittava yhteen. Sitten edustaja Kaadenpahin kysymys. Hän ei taida enää olla täällä, mutta minä en tässä niinkään puhunut Syyrian takuurahastosta. Tässähän sanottiin, että 500 EUn budjetista ja 500 jäsenvaltioilta ja nämä määrärahat pitäisi saada jäsenvaltioilta tämän vuoden loppuun mennessä. Minun on ihan avoimesti sanottava, että yleensä pienemmät jäsenvaltiot maksavat, koska niillä ei ole rakenteita eh, suoriin tukiin, kun taas suuret jäsenvaltiot, Saksa, Ranska, myös Iso-Britannia, mm, tämän eh, mm, pienen suuren erityisrahaston maksun lisäksi toimivat myös suorien investointien kautta ja me tässä toimimme, voimme, että asiat eivät olisi päällekkäisiä. Kuten alkupuheenvuorossani sanoin, että tämä riippuu myös siitä, pidämmekö kiinni omista lupauksista, niin tässä minä puhuin näistä viisumihelpotuksista. Me jäsenvaltio, siis eh, näille valtioille asetimme hyvin paljon erilaisia eh, viitearvoja 144 tai 42 eh, Ukrainalle ja nämä vaatimukset täytettiin. Viimeksi tämä taloudellisten etujen ilmoittaminen, joka pystyy ehkäisemään huomattavasti korruptiota. Jos sitten valtio täyttää kaikki ne vaatimukset, jotka me olemme esittäneet, niin kyllä on kyse meidän uskottavuudestamme, jos me emme sitten täytä lupaustamme viisumihelpotuksista. Jos me emme näitä viisumihelpotuksia anna, niin sitten me Mm, menetämme sen vipuvaikutuksen, mikä meillä tuohon maahan on, ja sitten määrärahatkaan eivät tule käytetyksi enää niin tehokkaasti. Sitten edustaja Schmidtin kysymys. Reilisesti sanottuna, jos kuoleman rangaistus otetaan käyttöön, se on ihan riittävän usein sanottu, niin siihen päättyvät liittymisneuvottelut. Se kuulostaa kovalta, mutta se on yksinkertaista ja siitä tietysti syntyy seurauksia, mutta minä olen oppinut oppinut Turkissa tekemään eron sanahelinän ja todellisuuden välillä, enkä nyt halua spekuloida, mutta jos näin tapahtuu, niin seuraukset ovat aivan selvät. Herra Omarje, nämä, so, tämä sopimus on ensisijassa poliittinen sopimus ja sopimus on se, että 2016-2017 annamme 3 miljardia euroa. Ja sitten on optio, että mm, tätä jatketaan, jos tilanne jatkuu, eli siis Syyrian konflikti on vielä olemassa niin kuin tällä hetkellä on. Tämä on tämänhetkinen tilanne, yleisesti sanottuna meidän konsolidoidut toimemme ovat osoittaneet, että vaikutus näkyy. Kaikki ovat tästä samaa mieltä. Tämä ei koske pelkästään Turkkia, vaan myös Jordania, Libanonia ja osittain Irakia. Meidän etumme mukaista on se, että pakolaiset jäävät alueelle, ei pelkästään rahoitussyistä. Pakolainen Euroopassa maksaa enemmän kuin pakolainen paikan päällä, mutta myös poliittisista syistä, koska heti kun konflikti toivottavasti ratkeaa, niin sitten meidän etumme mukaista olisi, että nämä ihmiset palaisivat mahdollisimman pian takaisin ja osallistuisivat maan jälleenrakentamiseen. Syyria on aivan valtaisen suuri suuri valtio. Meillä on viisi miljoonaa ähm, maan ulkopuolella pakolaista ja kahdeksan miljoonaa maan sisällä. Siellä on tyhjiö ja aina kun on tyhjiö, niin sitten se täytetään. Kysymys kuuluu, että miten se täytetään. Että meidän tavoitteenamme pitäisi olla se, että ihmiset voivat mahdollisimman pian palata. Minun näkökulmastani yhteistyö Turkin kanssa toimii ja myöskin kansainväliset järjestöt, jotka tätä ovat jatkuvasti seuranneet, sanovat, että Turkki kohtelee pakolaisia hyvin ja tekee kaikkensa, jotta elämän olosuhteet olisivat kunnolliset. Ja sitten herra Liberatskille, vaikka hän ei olekaan enää paikalla, haluaisin sanoa, että meidän on tehtävä ero sen välillä, mikä teitä kiinnostaa, että onko määrärahat käytetty hyvin ja millainen vaikutus niillä on. Riski on tietenkin olemassa, sillä tulee olemaan tietty vaikutus, mutta eh, poliittiset tapahtumat, joihin meillä ei ole vaikutusvaltaa, saattavat tuhota sen vaikutuksen. Viime vuosina meillä on ollut esimerkki Ukrainasta. Olemme saavuttaneet aika paljon Ukrainassa, lisänneet vakautta, mutta silti on vaarana, että asiat kääntyvät nurin kurin. Mm. Me yritämme tehdä kaikkemme, jotta näin ei tapahtuisi. Tässä tarkoitan esimerkiksi viisumihelpotuksia, mutta kukaan ei voi taata sitä, etteikö tilanne muuttuisi täysin ja monet toimenpiteet, jotka lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä äh, ovat menestyksekkäitä, ähm, eivät sitä sitten pitkällä aikavälillä enää olekaan, tai ne äh, äh, kaatuvat, mutta mitä jatka, pidempään toimimme, niin sitä vahvempi pohjasta tulee ja riski vähenee vuosi vuodelta, mutta se, että sitä ei olisi, jos niin sanoisi, niin se olisi kyllä poliittisesti naivia. Sydämelliset kiitokset. Mehän emme ole diplomaatteja, sehän tiedetään. Me olemme iloisia siitä, että me sitä ole. Ja olisi hyvä, jos diplomaatit huomioisivat rahan vähän tarkemmin. Sitten pääsisimme yhdessä pidemmälle. Esittelijä. Kiitoksia puheenjohtaja. Esittelijä sanoi, että matkustaminen avartaa ja siksi me olimme viime viikolla Turkissa. Ja kuten olimme myös Jordaniassa ja Libanonissa aikaisemmin nähdäksemme tilanteen paikan päällä. Komissaari Han sanoi, miten paljon hyötyä tästä Turkin sopimuksesta on ollut ja että pakolaisia on tullut sen jälkeen paljon vähemmän. Pääsy sille on varmaan ollut Balkanin reitin sulkeminen. Nyt on melkein mahdotonta päästä tuota tietä Eurooppaan, mutta en halua tätä Turkin sopimuksen merkitystä vähätellä kyllähän me näimme sen myös paikan päällä. Kuitenkin ei meillä ole pelkästään syyrialaisia pakolaisia Turkista, vaan myös paljon muitakin. Tämä väline, josta Turkin kanssa on sovittu, koskee ainoastaan syyrialaisia, muut eivät hyödy siitä. He ovat yhä tällaisessa välitilassa. Ja sitten toiseksi eh, komission jäsen teki sanoitte, että me olemme tehneet sopimuksia kumppanijärjestöjen kanssa, pääosin YK-järjestöjä. Kun me olimme siellä, he aina ripustivat hienosti Euroopan lipun näkyviin, mutta eh, sitten kun me lähdimme paikan päältä, niin sitten siellä varmaan luki taas UNHCR, UNICEF ja maailman elintarvikeohjelma, joten Euroopan avun näkyvyys on varsin rajallista, kun taas YK asettuu näkysälle. Ja turkkilaiset keskustelukumppanit, meillä oli siellä korkean tason keskustelukumppania, kaksi varapääministeriä, he vaativat aina, että sopisimme asioista suoraan Turkin hallituksen kanssa siitä, mitä paikan päällä tapahtuu. Kaikkia pakolaisia ei pystytä saavuttamaan, mutta me tarvitsemme siihen aikaa. Sitten lähentymistuki usein seuraamme hankkeita vuosien ajan ja kysyn itseltäni, sopivatko ne enää eh, mihinkään. Ne ovat, liittyvät lukuihin, jotta ei ehkä lähiaikoina tulla eh, avaamaan ja siksi pitäisi ehkä tilannetta eh, muuttaa. Viimeisimmät tapahtumat ovat myös asiaan vaikuttaneet. Yli 100 000 kautta virkamiestä oikeuslaitoksen työntekijä on erotettu ja on olemassa akatemia, joka paikan päällä on toiminut hyvin, jossa juristit ovat opettaneet Eurooppa-oikeutta ja soveltavaa oikeutta, monia tällaisia Mm, henkilöitä ei enää ole paikalla. Nyt viranomaiset sanoivat, että on uusi mahdollisuus, koska monet nuoret juristot tulevat yliopistosta ja he sitten oppivat näistä tai Eurooppa-oikeudesta. Tämä ei nyt minusta kuulosta kovinkaan loogiselta, mutta tästä varmasti keskustelemme vielä. Sitten vielä yksi kysymys. Mikä on tämä IMG-tilanne? Äh, Mitä komissio voi siitä sanoa? Kuinka pitkälti sellaisia yhtiöitä, kuten IMG, tuetaan Euroopan määrärahoin. Ähm, virheasteet DEFCO-pääosastossa oli kolme varaumaa, jotka liittyvät suoriin tukiin kansainvälisille järjestöille ja virastoille – vaikka tämä ei olekaan mikään yleinen varauma, niin tämä varauma on hyvin yksityiskohtainen. Nyt käy ilmi, että erityisesti on puutteita äh, Afrikan rauharahaston suhteen, mutta ehkäpä meidän täytyisi tarkastella tätä, kun käsittelemme kehitysrahastoa. DG Defcolla on laat, kohtuullinen verkosto kaikkia ulkoisia tarkistuksia varten. Äh, suunnitteleeko nir osasto samantyyppistä välinettä? Ja sitten ehkä vielä yksi kysymys komission jäsen Mimitsalle. Mehän olemme usein jo keskustelleet tästä EMRstä aiotaanko ne integroida eh, eh, näihin vuotoisiin toimintakertomuksiin, niin kuin parlamentti on vaatinut ja kuinka varainhoitoasetus vaatii. Tilintarkastustuomioistuin on sitä mieltä, että eh, DEFCO on yliarvioinut mahdollisuudet rahoituskorvaksiin, onko Mimitsa samaa mieltä. Ja sitten Kirtainlainen kysymys 39 jossa viisi ja kuusi avainindikaattorit olivat punaiset, mutta 2014 näitä oli kymmenen. neljä niistä maista, jotka eivät enää kuuluneet DG DEFCON toimivaltuuksiin. Voisitteko kertoa näistä neljästä maasta? Sitten kiitän teitä siitä, että olette niin hienosti vastanneet meille. Paljon kiitoksia. Tämä oli nyt huomautus, että lähetämme teille vielä vähän kysymyksiä. Varmasti odotittekin tätä. Kiitän tästä vuoropuhelusta ja pyydän, että komissio ja se Mimitsa jää tänne, koska käsittelemme nyt kehitysrahastoa. Kiitoksia komission jäsen Haan tästä keskustelusta ja pelkäänpä pahoin, että pysymme yhteyksissä. Niin, hän sanoi, että hän toivoo sitä. Harvoin tämän kuulen, mutta kuulen sen mielelläni. Nyt menemme esityslistan kohtaan 11. Keskustelu komissiasen Mimitsen kanssa 8, 9, 10 ja 11. EKR, herra Omar G. on meidän puhe esittelijämme. Haluaako komissio vielä, tilintarkastustuomioistuin vielä puheenvuoron? Merci, madame la Kiitokset puheenjohtaja ihan lyhykäisesti vain, koska tässä oikeastaan muutamat kommentit on jo kuultukin tuossa äskeisessä. Minä vain sanoisin muutamat sanat, eli tilintarkastustuomioistuimen kolmen miljardin euron näkö, suotuisa näkemys siis siihen, eli tilit on hoidettu oikein, mutta sitten kuitenkin näyttää siltä, että vähän maksuissa on ollut hankaluuksia. 3,8 prosenttia on tuo virheaste sama kuin viime vuonnakin. Me olemme käyttäneet samanlaista metodia kuin tuossa luvussa kahdeksan sekä maksuissa että eri lahjoittajien näkö, lahjoituksissa. Ja tässä 5,6 prosenttia olisi tuo virhemarginaali. Ja tätä on onnistuttu laskemaan 1,6 prosentilla, sillä komissio on pystynyt havaitsemaan virheet, virheitä ajoissa, varsinkin yhdeksässä tapauksessa. Virheiden syyt johtu, ovat siinä, että näitä julkisia markkinasääntöjä ei ole noudatettu tai sitten kustannukset, kulut ovat olleet toiset kuin ilmoitettu on ja sitten on ollut myös kuluja, jotka eivät ole olleet maksukelpoisia e, tai hyväksyttyjä. Tästä on 16 prosenttia ja sitten 19 prosenttia käyttämättä jääneitä maksuja. Ja jos katsomme sitten Europe Aid pääosaston vuosi vuosikertomusta ja viimeistä kolmea vuotta, jossa katsotaan kokonaissummia ja me kiitämme pääosastoa siitä, että meidän aikaisemmin esittämämme huomiot on otettu huomioon ja näin on sitten riskin kokoon nähden otettu tuo vakuutus huomioon. Ja sitten DEFCO-pääosastosta. DEFCO-pääosasto uskoo, että kahdella alalla erityisesti suorien subventioiden hallinnointi ja kansainvälisten järjest- kansainvälisiin järjestöihin nähden. Eli tässä on varauksia näillä kahdella alalla. DEFCO-pääosasto meidän mielestämme ei ole epäsuoriin suhteisiin kumppanuusmaiden kanssa kiinnittänyt riittävästi huomiota ja näyttää siltä, että riski on sama kuin suorien maksujen yhteydessä. Sitten jos katsomme näitä selvittämättä jääneitä maksuja, DEFCO on neljättä kertaa nyt ulkopuolisten neuvonantajien kanssa äh, laatinut tästä tutkimuksen ja tässä on päästy samaan virhearvoon kuin aikaisemminkin kaksi 0,2 prosenttia. Käytetty menettelytapa on tietysti toinen kuin tuomioistuimen käyttämä menettelytapa, koska me tutkailemme kokonaisvuositalousarviota eli toteutettuja maksuja ja niiden hyväksyttävyyttä. Ja äsken juuri puhui tuosta NIÖ-pääosaston on käytettävää, käytettävästä menettelytavasta. Ja DEFCOn kohdalla meidän mielestämme kyseinen menettelytapa on oikea ja komissiossa kannattaisi jatkaa samalla reitillä ja harmonisoida tätä virhetason arviointia samoin perustein kaikissa pääosastoissa on ryhdytty jo komissiossa toimiin meidän suositustemme pohjalta ja se on hyvä, eh, hyvässä hengessä edennyt ja pidämme myönteisenä tätä. Myös DEFCOlle olemme antaneet viime vuonna suosituksen ja siihen on suhtauduttu myönteisesti. Kiitän siitä. Kiitokset komission jäsenelle ja, ja hänen alaisilleen yksiköille yhteistyöstä ja parannuksista, joita, joita, joita on tehty huomioidemme eh, perusteella. Ja näin sitten voidaan olla varmoja siitä, että tuomioistuin ja myös sen neuvonantajat ovat komission apuna tässä työssä myös jatkossa. Kiitos. Paljon kiitoksia ja herra Mitchell komission puolesta. Very much, Madam Chair. And Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, Rava Lamarck. Kiitos selkeästä äh, Euroopan ketjussa rahaston auditointiprosessin kuvauksesta, jolle kiitos Linne myös herra Omarjeille hänen mietinnöstään. Enpä toista jotakin johdantokommentteja, niin jotka pätevät sekä Euroopan budjettiin että kehitysrahastoon. Mutta EDFn todennäköisin virhetyyppi, jonka tuomioistuin, virheaste, jonka tuomioistuin tunnistaa, on 1,8 prosenttia, joka on sama kuin viime vuonna. Olen jo maininnut, miten vaikeassa monimutkaisessa ympäristössä me toimimme. Ja toistan sitomukseni laskea edelleen virheastetta tunnistaa, että useimmat se suositukset viime vuosilta on toteutettu. Nämä suositukset, kuten myöskin uudet tämän vuoden suositukset, auttavat meitä jatkuvasti parantamaan valvontajärjestelmäämme. Yhten asiaan puuttuisin, ja se mainittiin jo viime vuonna. Ja se on se Äh, että budjettituki ja monen avustajan antama tuki on poistettu virheästä arvioinnista. Ja tästä en puhu sen enempää, koska tässä meidän näkemyksemme ja tilintarkastustuomioistuimen näkemykset ovat kovasti ristiriitaisia ja eri suuntaisia. Mutta haluan jatkaa dialogia tästä asiasta ja haluan keskustella tuomioistuimen kanssa myöhemmin. Että voisimme edistää virheasteen e- estimoinnin yhteisymmärryksen syntyä. Te halusitte tällaista lähestymistapaa, mutta, mutta näiden kahden rahoitusmenettelyn poistaminen, joka kattaisi noin puolet menoista – koska, siksi, että ne ovat vähemmän virhealttiita. Se ei anna kattavaa ja oikeudenmukaista arviota virheasteesta. Meistä DEFCO-pääosasta nykylähestymistapa, johon kuuluu monivuotinen riskinarviointi, jossa tunnistetaan alueet, jossa on korkein virhepotentiaali täytäntöpanossa, on parempi asianmukaisempi tapa asian käsittelemiseksi. Tämä ulkoisen toiminnan hallintaraportti on myöskin erittäin tärkeä. Viime vuonna 2014 vastuuvapausprosessissa parlamentti olenti, että nämä oranssit ja punaiset projektit eivät saavuttaisi tavoitteita projektin päättyessä, mutta nuo liikennevalot antavat vain tilannekuvauksen kunkin projektin toiminnasta, että voidaan ryhtyä korjaviin toimiin. Ne eivät kuvaa projektin lopputulosta. Joten niitä ei voida käyttää projektien loppuarvion keinona. Viime, Uskomme, että olemme päässeet yhteisymmärrykseen järjestelmän käytöstä. Olemme tarvinneet kaikki tarvittavat elementit arvioitavaksi ja odotamme jatkuvaa keskustelua jakamme jakamamme informaation pohjalta. Kunnianarvoiset jäsenet, mitä Euroopan kehitysrahastoon ja budjettiin tu- ylipäätänsä tulee, uskon, että meidän yhteistyömme on tehokasta keskitymme myönteisten tulosten saavuttamiseen, mutta pyrimme myös hallinnoimaan suoritusta, suorituksia ja tuloksellisuutta paremmin. Odotan puh- teidän panostanne. Kiitos. Kiitos, herra Magi. Madame la Présidente. Puheenjohtaja, kiitokset. Hyvä komission jäsen ja Rouva Lamarck, kiitokset sanoistanne. Tällä, tässä vaiheessa me emme vielä ole kirjoittamassa sen kummemmin mitään tekstiä, vaan me vaihdamme näkemyksiä, jonka pohjalta parlamentti voi sitten oman kertomuksensa kirjoittaa, lausuntonsa kirjoittaa, saan tuon vastaukset esittämimme kysymyksiin. Keskustelu osoittaa, osoittaa, miten vaikeaa alalla on toimia ja arvioida politiikan toteutumista, mutta kuitenkin tietysti on aivan olennaista se, että eurooppalainen veromaksaja saa tarkat tiedot ja takuut siitä, millä tavalla hänen rahojaan on käytetty ja eurooppalaista rahaa on käytetty tässä poliittisessa tilanteessa. Ja tähän sitten varmasti palaan vielä myöhemmin. Kiitokset komission jäsen Mimicalle erinomaisesta yhteistyöstä. Kiitokset myös hyvin selventävistä vastauksista lukuisiin kysymyksiin, joita tämä valiokunta on esittänyt. Kiitokset myös tilintarkastustuomioistuimen edustajalle tää, tänä vuonna hän on oikein syvällisesti asioita tutkailtu varsinkin kehitysrahaston toimissa. Meillä oli paljon kysymyksiä tosiaankin ja vielä korostaisin seuraavia. Vuosi 2015 on tuonut kehityspolitiikalle ja unionille yleensä valtavan määrän uusia haasteita ja DEFCO on yrittänyt toimia ja ruotia maahanmuuton syviä syitä erityisesti luomalla välineen 1,8 miljardia euroa, mutta myös tietenkin on luotu näitä rahastoja ongelmaa ratkomaan ja näin meidän valiokunnallamme on ollut kysymyksiä asio- asiaan, koska on niin paljon enemmän näitä välineitä nyt olemassa ja näyttää siltä, että myös pyritään ulkoistamaan kehityspolitiikan toteuttamista. Ja varmasti ymmärrätte, että ulkoistaminen joissain joidenkin tavoitteiden kohdalla tietysti valvonnan osapuolella herättää kysymyksiä ja myös mahdollisia väärinkäyttöjä myös. Ja me havaitsemme, että kun hallinto on suoraa, niin silloin väärinkäytösten määrä on pienempi kuin ulkoistamisessa, joten näin me haluammekin selvästi saada tietää, millä tavalla komissio takaa sen, että unionin valvontatavoitteet, joihin komissio on sitoutunut päätöksissään, varmasti tulevat taatuiksi silloin, kuin varoja ei suoraan itse hallinnoida, vaan kyse on ulkoistamisesta. Komissio on itse asettanut kaksi varaumaa talousarvioon samansuuntaisesti kuin parlamenttikin on kysynyt, eli vuoden 2015 kehitysrahaston käyttö. Komissio on kiinnittänyt huomiota epäsuoriin maksuihin kansainvälisten järjestöjen kautta. Ja toiseksi Afrikan bisnesvälineeseen ohjatut varat Ja näistä kahdesta varauksesta huomautan, että virhearvo on korkeampi kuin kaksi ja puoli, kun näitä ongelmia, maksuja on tutkittu ja ongelmia on havaittu. Komissio on jo ryhtynyt vastaamaan ja korjaamaan näitä virheitä enkä yksityiskohtaisesti näihin korjaustoimiin sen enempää puutu, mutta kuitenkin vain muistuttaisin siitä, että tosiaan toimiin on jo ryhdytty kansainvälisissä järjestöissä, joissa ongelmia on havaittu tai väärinkäytöksiä ja toistuvasti, ja näin maksut on keskeytetty tutkinnan ajaksi. Ja näin sitten epäsuoraan hallinnoinnin epäsuoran hallintoon eli maksujen kierrättämiseen järjestöjen kautta voidaan puuttua. Voidaan pyrkiä vähentämään virhetasoja myös menettelyn yksinkertaistamisella, kun joissain tapauksissa varsinkin näitä vaikeuksia tulee monimutkaisuudesta. Ja varmastikin olisi syytä miettiä näiden vaikeuksien sy- syvällistä ruotimista. Ja toinen kysymys, joka on poliittisempi, eli kehitys, avu, tuki, kehitystuki. Me olemme havainneet, että unionin täytäntöönpanema politiikka, jotka eivät kuulu nyt välttämättä tähän toimivaltaan, voisivat, voivat itse asiassa olla ristiriitaisia kehitysapupolitiikan kanssa, jos ajattelen vaikkapa kauppasopimuksiamme ja vapaa-kauppasopimuksia, joita Euroopan unioni tiettyjen kolmansien maiden kanssa solmii. Ja Mie vielä mietin kalastuspolitiikkaa tässä Euroopan unionin kalastuspoliittisia toimia erityisesti. Eli mitä mieltä te olette siitä, pitäisi, millä tavoin meidän pitäisi vähän johdonmukaistaa unionin politiikkaa, koska toisaalta me autamme Afrikan valtioita, Karibian valtioita, valtameren alueen valtioita antamalla niille apua, mutta sitten me toisaalta monimutkaistamme tilannetta, kun meillä on muita politiikan aloja, joilla toimitaan täysin toisin periaattein. Tahtoisin myös tietää, mikä teidän mielestämme teidän mielestänne kehityspolitiikan tulevaisuus lienee kotonuun jälkeisenä aikana, kun yhdistynyt kuningaskunta on lähtemässä unionista ja lisäksi unionin talousarvio näin ollen pienenee. Oletteko sitä mieltä, että voitaisiin nyt uudelleen ohjailla kokonaispolitiikan, kehityspolitiikan pohjaa. Haan komissiosta jo äskeisessä keskustelussa sanoikin, että poliittisia kriisi, poliittista kriisiä voi syntyä, joka sitten oikeastaan tekee tyhjäksi meidän kehitysapupolitiikkamme. Esimerkiksi jos ajattelemme vaikkapa jotakin öm, ähm, luonnonkatastrofia, joka sitten noin vain pikkuhetkessä tuhoaa AKT-maiden kovat ponnistelut, joihin, joita me olemme auttaneet. Esimerkiksi pienet saarivaltiot saattavat joutua tällaisen katastrofin kohteeksi. Eli tätäkin täytyy sitten miettiä. Ja vielä lopuksi Mehän olemme saaneet vaihtaa näkemyksiä jo tästä asiasta muutenkin, mutta kiinnittäisin huomiota maahanmuuttopolitiikkaan, siirtolaispolitiikkaan ja, ja sehän on koko kehityspolitiikan ytimessä. Ja se tietysti kuuluu myös tälle valiokunnalle, sillä me esitämme sen kysymyksen, menevätkö meidän kautta kulkevamme rahat oikeaan paikkaan. Ja näin meidän täytyy yrittää muuttaa näkökulmaamme, miettiä sitä, että kehitysapua enemmän myöntäisimme, koska jos ajattelemme maailman väestön kasvua, tässä nyt varmaankaan sen enempää pelkoa tule, ei tule lies, lietsoa, mutta jos ajattelemme vuotta 2100, niin elinien odote on huomattavasti toinen kuin nykyisellään ja myös väestön kasvu Afrikassa, jos jätetään Afri- tuo Karibia ja Tyynivaltameri pois, niin on 12 miljardia asukasta. 12 miljardia siis Afrikassa hetkinen siis koko ma- maailmassa, eli 4,8 miljardia Afrikasta koko naisluvusta 12 miljardia. Eli Afrikan luku, luku on menossa sitten sadassa vuodessa 4,8 miljardiin. Ja näin Euroopan unionin väestömäärä puolestaan pyörii jossakin 600 miljoonassa. Nigeria vuonna 2100 itse asiassa vastaa kokonaisuudessaan koko Afrikan väestömäärää nykyisellään, eli siellä tulee olemaan saman verran väkeä kuin koko Afrikassa nyt. Eli tällaista on odotettavissa, tähän suuntaan olemme menossa, ja siihen nyt tosiaan sitten täytyy keskittyä, täytyy miettiä tuota kehityspolitiikkaa uudesta näkökulmasta, mikäli me haluamme, että tämä politiikka toimii tehokkaasti AKT-maissa ja myös hyödyttää Euroopan unionia. Kiitos. Herzlichen Dank. Das war jetzt ein ganz sydämelliset kiitokset. Se oli varsinainen nippu kysymyksiä. Hyvä komissio ja se olkoon. Thank you very much, Madam Chair, and thank you very much, Mr. Rapporteur. Mr. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia, herra Ehm, eh, eh, eh, Tämä oli erittäin hyvä ja hyvin rakenteisto mietintö Euroopan kehitysrastoa koskevasta vastuvapaan menettelystä. On olemassa kysymyksiä, jotka todella vaativat syvempää perehtymistä. Täytyy miettiä nykytilannetta ja tulevia suuntaviivoja että saavutamme, että kehitysyhteistyömme olisi mahdollisimman tehokasta. EU on kehitysyhteistyön voimakkaan toimija maailmanlaajuisesti. Me olemme noin 10 prosenttia maailman väestöstä, 20 prosenttia maailman taloudesta, mutta 54, lähes 60 prosenttia virallisesta kehitysavusta – Tuon aseman säilyttäminen. Ja sen jatkuminen, että olisimme globaalin kehitysagen, kestävyysagendaan tärkeimpiä tukijoita. Se merkitsee, että meidän täytyy kehittää edelleen EKR. Toivottavasti kun keskustelemme uudesta moni voi tästä rahoituskehyksestä me toivottavasti siihen, että kuten Euroopan parlamentti jo tässä totesi, me aiomme viedä Euroopan kehitysrahaston budjettiin ja haluamme ottaa huomioon uudet kehityssuunnat, joita tässä on tullut esille ja jotka voimakkaasti vaikuttaisivat veisivät, e- edistäisivät EKRn budjettiin viemistä. Mutta sitten ihan oikein totesi tämän että Esimerkiksi EUn kehitysavun toimien ulkoistamisen suhteen meidän täytyy miettiä sitä, miettiä tätä ja myöskin kehitysprojektien ulkoistamista, miten täytäntöönpanon johtamista. johtamista meidän pitäisi tarkastella tätä laajemmin kestävän kehityksen agendan näkökulmasta. Agenda on laajempi kuin koskaan. on tällaiset sosiaaliset ympäristökysymykset. Siinä siirtään miljardeista triljooniin, tuhansiin miljardeihin kestävän kehityksen tukemisessa. EUn panosta ei pidä tarkastella ainoastaan kehitysavun näkökulmasta. Uusi agenda ei ole enää kehitysapuagenda. Agendan arvo on sen kattavuudessa. Siinä on kattava paketti apua, avustusta, yksityisen sektorin osallistumista, kehitys- ja kumppanuutta – ja maiden omien resurssien äh, mobilisointia kehitystavoitteiden saavuttamiseksi. Joten kehitysapua pitäisi käyttää uudessa agendassa niin, että saisimme muita yksityisiä tai kotimaisia resursseja mukaan. Niiden kapasiteetti vastata kehitystarpeisiin on suurempi. parhaassakin tapauksessa jos kaikki kehittyneet maat maksaisivat 0,7 prosenttia kehitysapua, me pystyisi kattamaan 10-15 prosenttia globaalista kehitystarpeista. Joten ulkoistaminen on osa tätä projektia. Kysymys on siitä, miten käytämme kapasiteettiamme paremmin. Komissiolla ei ole mitään kehitysvirastoa. Me ole kehitysapuvirasto. En ole kuullut mitään ehdotuksia, että tästä seudellaan virasto tai Europeid. kehityspolitiikan täytäntöönpanoa varten, jota meidän täytyy luottaa uskottaviin kumppaneihin, jotka ovat joko kansainvälisiä organisaatioita tai kansainvälisiä kehitysvirastoja jäsenvaltioista tai kansalaisjärjestöjä tai yksityistä sektoria – EDF on myös osa tätä prosessia, jossa olen sitä mieltä, että meidän täytyy tehdä tästä ulkoistamisesta täytäntöönpanopuolella seurattavampaa, halvempaa. Täytyy pitää huolta pannoksemme näkyvyydestä paremmin kuin ennen. Ja olemme tässä prosessissa jo mukana – Me arvioimme komponentteja kapasiteetteja, onpa kysymys kansainvälisestä organisaatiosta tai muista kumppaneista. Me haluamme, että ne su- suhtautuvat avoimemmin sääntöihin, hankintasääntöihin, auditointiin. Haluamme, että ne ovat avoimempia, että me voimme auditoida niiden toimintaa. Tätä me teemme EDFn puitteissa myös. Sääntöjen, rahoitussääntöjen yksinkertaistaminen ja asetusten yksinkertaistaminen. Ei on ainoastaan osa tätä olkaistamista tai epäsuoraa kehitysyhteistyön hallinnointia. Yksinkertaistaminen on osa lähempää EU-budjettia. Onpa sitten kysymys keskipitkän aikavälin arviosta tai uudesta MFFstä. Olen sitä mieltä, että yksinkertaistaminen on tärkeää, mutta emme halua vaarantaa auditointikykyämme. That, that this, uh, this could help uh, uh, us in, in se tehostaa epäsuoraa hallintoa. Sen kehityspolitiikan politiikkakoherenssi on erittäin tärkeää, että, että emme sieltä tätä siilamentaliteettia. Meidän täytyy mahdollistaa se, että politiik- kaikki kehityspolitiikan ulottuvuudet otetaan huomioon. Euroopan kehitysrahasto tarvitsee parempaa kehityksen politiikan koherenssia. Parempi politiikkakoherenssi ei ole ainoastaan uuden kehitys agendan osa. Tämä on myös suuntaus, joka on ihan osa globaalin kehitysagendaa. Sitten Kotonun sopimuksen jälkeen elämä. Katson on sopimuksen vahva kumppanuussopimus, joka tehostaa EUn poliittisia kumppanuuksia, kauppakumppanuutta ja kehityskumppanuutta. Valtavan maajoukon kanssa Afrikassa, Tyllämerellä ja Karibiassa Karviassa. Ja mä halusimme tämän kotonnon sopimuksen piirtein vuoden 2020 jälkeen, jolloin nykyinen sopimus raukeaa. Että muutaman vuokkaan sisällä komissio tulee tämän tiedonannon, joka mahdollistaisi sen, että jäsenvaltiot ovat ryhmät keskustel- se, uuden järjestelyyn palikoista. Meidän näkemyksemme mukaan ei pidä keskustella vielä uudesta neuvottelumandaatista. Me säilytämme tämän vuoropuhelun ja kumppanitten ja AKT-maiden mahdollisuuden osasta keskustelua. Pidämme sen mahdollisimman avoin. Mennään, että saisimme hyviä ehdotuksia ennen kuin loppumandaatista puhutaan. Mutta haluamme vahvan seuraajan katon sopimukselle, jolla on oikeasti sitova rakenne. Mutta selkeämpiä alueellisia pilareita – jotka ottavat huomioon kumppanuuden kehitys, taloudelliset ja sosiaaliset ulottuvuudet paremmin huomioon. Mutta nämä ovat tosi järjestelyitä, jotka olisivat suljettuja, eli tarkoitettuja vain AKT-maille. Sen pitäisi olla avoin myös kumppanille jotka ovat ole mukana kotonun sopimuksessa, erityisesti pienemmät saaret, kehittyvät valtiot. Ja Pohjois-Afrikan maita, jotka eivät ole osa kotonun sopimusta. Brexit ja sen seuraukset kehitysyhteistyölle ja EU-politiikalla e mieluummin tulen tähän sitten muutaman kuukauden kuluttua, kun artikla 50 menettely on virallisesti alkanut. Ja tarkastelen sitten asiaa brittikumppaneiden kanssa. Mietimme sitä, mitä järjestämme kaikki nämä osatekijät jotka päätöksellä on kehitysyhteistyöllä. Sanoisin kuitenkin, että meidän kehityspolitiikan käsite on niin avoin ja inklusiivinen mukaanottava, että tilaa on kaikille kumppaneille kautta maailman on tilaa, että he voivat vasta tulla, heistä voi tulla voimakkaita meidän tehokkaan työmme tukijoita. datamaailman. Maahanmuutto. We have spoken a lot and, and we shall be speaking a, uh, a lot on, on these issues. Tulemme puhumaan näistä asioista. We in the development services learned from, from the... Me käsittelemme maahanmuuttokehityksen kytköksiä paremmin. Meidän täytyy miettiä työkaluja joilla lisätä kehitysvaikutuksia tarttua SM maahanmuuton ydinsyihin ja niin sitten haluamme vaikutuksen nopeammin näkyviin. Haluamme kohdistuneempia projekteja On myös puuttua epäsäännölliseen maahanmuuttoon lyhyemmällä aikavälillä kuin perinteisesti projektipohjaisessa lähestymistavassa. Ja tässä kontekstissa ja ajatellen näitä tärkeitä aiheita – Näissä me otamme huomioon sekä tehokkuuden että sääntöjen noudattamisen, että EKRn kapasiteetin ja todella toistaisin. että me olemme valmiita työskentelemään yhdessä tässä tärkeässä tehtävässä. Lopuimme siihen, että EKRstä tulee erittäin tehokas työkalu Anteeksi, minun on keskeytettävää teidät, koska meillä on vielä kollegoita, jotka haluavat puheenvuoron. Rova Schmidt. Kiitoksia hyvä komission jäsen, kiitoksia teidän puheenvuorosta. Voisin huomauttaa, että sanat voivat olla myös aseita, jotka kääntyvät itseään vastaan. Minä kovasti pidin siitä, että haluatte tehdä kehitysrahastosta näkyvämmän. Toivon myös, kuten komission jäsen Han sanoi, että avut muuttuvat suoremmiksi ja kestävämmiksi. Se, mistä minä pidin, oli tämä sääntöjen yksinkertaistaminen, josta puhuitte. Nyt haluaisin vain kysyä. Yksinkertaistaminen, sehän on sana, jota äh, puheenjohtaja Juncker on, olen käyttänyt, mutta mitä se tässä konkreettisesti tarkoittaa? Mitä haluatte yksinkertaistaa sääntöjä meillä, kumppaneilla, kumppaneille, tilintarkastustuomioistuimelle, julkisuudessa, veronmaksajille? Haluaisin saada vähän enemmän selvyyttä tämän asian suhteen, mutta minulla on myös muutamia teknisiä kysymyksiä jotka perustuvat teidän vastauksiinne. Kahdeksas Kahdeksas eh, kehitysrahasto, siinä vieläkin eh, käytetään määrärahoja, koska varainhoitoasetus sanoo, että eh, rahasto on niin kauan voimassa, kunnes kaikki toimet on toteutettu. Koskeeko tämä ainoastaan 800 kehitysrahastoa vai myös 90 ja 11? Te sanoitte, että 11 kehitysrahaston määrärahoja ei enää 30 ensimmäinen 12.2010 jälkeen voida sitoa uudelleen, ellei sitten eh, neuvosto päätä asiasta. Onko tämä ennakkotapaus vai onko tällaisia päätöksiä ollut myös aikaisemmissa EKRissä? Eh, e ja sitten eh, milloin tehdään vain tällainen osittainen sitoumus ja lempi aiheeni liittyen suoraan budjettitukeen. Tässä korostetaan, tällä tavoin kumppanimaita voidaan auttaa parhaalla tavalla, koska valtiolle annetaan hyvin paljon resursseja käyttöön. Miten komissio selittää tämän edistyksen, joka kumppanimaassa on saatu aikaan, kun sitten kun määrärahasiirto on tehty, asia ei voida mitenkään enää seurata. Miten äh, edistys perustuu suoraan budjettitukeen eikä normaalin yhteiskunnan ja talouden kehitykseen? Sitten voitteko lyhyesti selittää, miten paljon rahaa äh, EAKRn toteuttamiskustannuksiin jotka ovat miljardi euroa, on käytetty eri otsakkeissa, esimerkiksi koulutus, tutkimus ja niin poispäin. Minulle kyllä käy, jos te vastaatte tähän kirjallisesti. Miten komissio voi olla varma, että kaikki 30,5 miljardia euroa 11 EKRstä saadaan käytettyä vuoteen 2020 mennessä, erityisesti jos otetaan huomioon monivuotisuusperiaate? Ja sitten... Ähm, näiden äh, takaisinperintää äh, määräysten äh, peruminen. Yhdessä tapauksessa syynä oli ähm, velkoontuneen tilanne. Tässä oli miljoonasta eurosta kyse, miksi tätä summaa ei voida takaisin periä. Kiitoksia kollega Zeller. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin palata vielä siihen, josta vähän aikaisemmin puhuin. Vuonna 2015 komissiollahan oli yleinen varauma kaikille suorille maksuille ja kaikille toimenpiteille, joita hallinnoidaan epäsuorasti kansainvälisissä järjestöissä tai virastoissa, jäsenvaltioiden virastoissa koska virheaste oli liian korkea. Nyt meillä on tämä erityistilanne Afrikan äh, rauhanrahasto, joten halusin kysyä, eikö tämä yleinen varauma ole vähän yleis, liian yleinen ja voitaisiinko tämä muotoilla vähän yksityiskohtaisemmin, koska tämä Afrikan rauhanrahasto on erityinen tapaus äh, jota pitäisi tarkastella. Afrikan rauharahaston kohdalla sanottiin, että tässä teidän vastauksissanne vastauksessa 47, että komissio ryhtyy toimenpiteisiin tilanteen parantamiseksi vuosina 2015-2016 Miksi komissio on päättänyt puuttua tähän niin myöhään, koska tämä rauhanrahasto on ollut olemassa jo vuodesta 2004 yleisesti ottaen kysymykseni. Tämä rauhanrahaston 90 prosenttisesti EU maksaa EKRstä. Afrikan vaiden oma osuus on vieläkin varsin pieni, muistaakseni 2 prosenttia. Toisaalta Afrikan unioni on kapasiteettien luomisessa varsin jäljessä verrattuna niihin tavoitteisiin, jotka Afrikan unioniin on yhdistetty. Esimerkiksi, että rauhan operaatiot voitaisiin toteuttaa myös Afrikan unionin toimesta. Normaalisti nämä rauhan operaatiot Afrikan rauhanoperaatiot ovat sen jäsenvaltioiden toteuttamia. Kuitenkaan tätä rauhanrahastoa ei saatu käyttää aseisiin, vaan erilaiseen logistiseen tukeen. Miten voidaan varmistaa, että tämä kaikki tulee noudatettua, varsinkin kun nyt Afrikan rauhanrahaston kautta käytetään sotilaita Afrikan valtioista ja on kyseenalaista, noudattavatko he ihmisoikeuksia ja oikeutta ja miten voidaan varmistaa, että voidaan ehkäistä Afrikan unionin äh, rauhan unioni, missioilla sellaisia katastrofeja kuin Etelä-Sudanissa nyt nähtiin Kenian äh, rauhanoperaation kautta. Äh, hyvä komission jäsen for the questions. The number of... Kiitokset näistä kysymyksistä, hyvin konkreettisista kysymyksistä ja asian ytimeen kohdistuvista. Varmaankin kirjallisia vastauksia myös on annettava. Joka tapauksessa nyt jo olemassa olevista kirjallisissa vastauksissa ei ole olemassa näitä lisäkysymyksiä, jotka äsken kuulimme Schmidtin suusta. Esimerkiksi kehitysrahastosta. Minä haluaisin Zellerille sanoa seuraavaa tästä varauksesta. joka on vastuutapausmenettelyissä käytössä. DEFCOssa me kyllä pyrimme esittämään nämä varaumukset niin eriävästi kuin mahdollista, eli mahdollisimman vähän yleistetysti. Ja näin voidaankin nähdä, että nämä kaksi varausta ovat aika pitkälti erillään kun katsomme tätä kansainvälisten järjestöjen suorittamaa epäsuoraa hallintoa ja AKT-välineen käyttöä, hetkinen siis Afrikan rauhanvälineen käyttöä yhdessä Afrikan unionin kanssa. Olen samaa mieltä siitä, että toimemme Afrikan rauhan välineessä on vahvin linkki, jonka olemme luoneet kehityksen ja turvallisuuden välille kumppanivaltioissamme. Me teemme työtä Afrikan unionin kanssa. ja Me luotamme heidän kykyynsä poliittista vuoropuhelua luoda ja tarjota poliittista suunta viivastaa myös rauhan turvatoimille ja rauhan varten tarkoitettujen voimavarojen käyttöön. Mutta kun ajattelemme sitten rahoitusta, niin Afrikan unionin kapasiteettiin kaivattaisiin komissiolta myös lisää kommentteja, varsinkin sitä, miten tähän työhön on sitouduttu, millä tavalla sitten arvioidaan tätä työtä ainakin kolme kuudesta tavoitteesta ei ole vielä tullut täysin täytäntöön pantua, kun ajattelemme julkisia hankintoja ja muutamia muita kysymyksiä. Ja näin meidän täytyy tietysti käydä selvejä keskusteluja Afrikan unionin kanssa ongelman ratkaisemiseksi ja tästä sitten luoda yhteisymmärryspöytäkirja. Mahdollisesti sitten pääsemme taas enemmän päässä eteenpäin ja saamme täytäntöön pantua paremmin myös Afrikan rauhan välinettä. Myös Afrikan mantereen puolella. Minä olen ollut ainoana tässä Afrikan rauhan välineessä mukana, mutta joka tapauksessa on olemassa myös sellainen toinen prosessi, jota olemme Afrikan komission kanssa vieneet eteenpäin. He ovat sitoutuneet siihen miettimään sitä, miten jo olemassa olevat päätökset voitaisiin saada täytäntöön pantua jotainkin 25 prosenttia varoistahan vaaditaan jo ihan Afrikan sisältä, Afrikan unionin jäsenvaltioista, miten tätä voitaisiin siis parantaa. Ja myös sitten halutaan myös muiden kumppaneiden osallistuvan ja sitoutuvan tähän Afrikan rauhanvälineeseen, ei pelkästään Afrikan unionin ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden. Ja näin olenkin luottavainen siihen, että DEFCO-pääosasto tarkoin katsoo ja tutkailee sitä, millä tasolla nyt ollaan eri varauksissa. Ja pikapuoliin varmasti sitten voimme keskustella lähestymistavasta näihin varauksiin, joissa otetaan huomioon sitten eri muutokset ja voimme sitten päästä siihen suuntaan, että molemmat alueet sekä riski, riskittömämpi ja alue ja sitten taas toimii hyvin ja sitten taas avoimuussäännöt ja tilintarkastussäännöt tulevat noudatetuiksi valvonta menettelyissämme. Kiitokset. Edustaja Sarvamaa. Um, Commissioner Mimitsa, thank you for... Komission jäsen Mimitsa, kiitoksia, että olette paikalla täällä tänään. Minä todella inhoan tämän sanomista, mutta minun on sanottava se, koska siksi minut on tänne valittu. Koko EPP-ryhmän puolesta minusta on sanottava, että me emme ole kovinkaan tyytyväisiä siihen, mitä me tänään saamme ei ole mitään uutta, ei ole mitään konkreettista, joten todellakin toivon, että ensi kerralla näemme tää, kun näemme toisemme täällä, tämän, niin teidän ö, esityksenne on parempi. Minä en mielelläni sano tätä, mutta minun on sanottava tämä. Kiitoksia, mutta arvostan työtänne ja arvostan sitä, että teillä on rohkeutta tulla tänne eteemme, mutta ensi kerralla yrittäkää saada aikaa vähän parempaa tulosta. Kiitoksia esittelijä lopuksi, herra Omarje. Madame la Présidente, merci. Puheenjohtaja, kiitokset. Uskon, että me olemme nyt tässä työn alkumetreillä ennen kuin hyväksymme sitten huhtikuussa vastuuvapauden. Ja näin hyvä komission jäsen, te varmasti sitten helmikuussa saatte vielä osaksenne suuren joukon valiokuntamme jäsenten kysymyksiä. Osa komission esittämistä vastauksista varmasti jo meitä ilahdutti, mutta kyllä vielä on täsmennyksen varaa myös. Ja näin me sitten myös kirjallisestikin jatkamme tätä näkemysten vaihtoa ja voimme edetä nopeahkosti. Olette jo havainneetkin varmasti, että tämän valiokunnan esittämät kommentit itse asiassa pyörivät kahden suuren paketin ympärillä. Toisaalta ajattelen tässä nimenomaan niitä varauksia, jotka on esitetty DEFCO-pääosastossa itsessään ja jotka todellakin tähän Afrikan rauhan välineeseen liittyvät ja juuri siihen, miten Afrikan puolella on toimittu. Ja toinen suuri huomiopaketti liittyy teidän itsenne esittämään ulkoistamisesta aiheutuviin kustannuksiin, kun työtä siirretään kansainvälisille järjestöille. Toiseksi olen sitä mieltä, että monet meidän jäsenistämme ovat jo muistuttaneet yksinkertaistamisesta. On korostettu sitä, että Juncker on itse asiassa luonut tällaisen suoranaisen melkein mottomaisen lauseen paremmasta lainsäädännöstä ja komission ohjelmaan se on sitten jo kiveen kirjoitettu ja tässä on työtä tehtävänä tarvitaan täsmällisempää tietoa juuri siitä, miten on ryhdytty täytäntöönpanemaan tätä puolta, miten yksinkertaistus oikein hoituu. Kansanpuolue tietysti myös esitti kommenttinsa tässä ehkä komission jäsenelle itselleen vai ehkä sitten kokonaisuudessaan kehityspolitiikkaa kohtaan, mutta kuitenkin on havaittavissa kysymyksiä, epäröintiä, epäilyä siitä, miten oikeastaan tässä on toimittu. Ja minä olen nyt esittelijänä asiassa ja tuen tätä politiikkaa tietenkin. Tätä politiikkaa tietysti tarvitaan, se on selvää. Ja paras keino nyt hallinnoida tätä politiikkaa on juuri se, että me pidämme huolta siitä, että unionin varat eivät ole mikään loputon pohjaton kaivo, josta vaan syydetään rahaa lopputuloksia tuottamattomaan politiikkaan noin vain. Ja uskon, että paras tuki, jota voimme kehityspolitiikan kautta tarjota, jotta se olisi myös Euroopassa suositumpi on osoittaa, että nämä varat käytetään oikein kokonaisuudessaan ja tehokkaasti. Ja tästä täytyy pitää kiinni ja meidän täytyykin myös muistaa, millä tavalla johdonmukaisesti Euroopan unioni toimii, koska on toki totta, että muutamilla sektoreilla käy käytettyä politiikkaa, käytetty politiikka voi sitten ö, palvella muita politiikan aloja kehityspolitiikan rinnalla. Ja näin sitten meidän täytyy muistaa se, että kaikki pääos, kaikkien pääosastojen täytyisi jakaa esitetyt tavoitteet. Meillä on siis vielä vaikka kuinka paljon työtä tehtävänä, mutta varmasti Jatkamme näin ja ensimmäisen luonnoksen lupaan teille helmikuuhun mennessä. Kiitoksia. Tähän päättyy tämä esityslistan kohta. Kiitoksia komission jäsen teille ja teidän henkilökunnallenne tiedoista. Me tulemme lisätietoja vielä hakemaan. Tulemme teille siis pyyntöjä lähettämään, sen tiedätte. Pyytäisin kertoa koordinaattorille, että meidän on lykättävä koordinaattorinen kokeusta, koska meillä on vielä eräs asia esityslista, jota emme ole käsitelleet. Pyydän anteeksi ja siksi pyytäisin teitä. Kävisikö teille huominen, että tapaamme, koska meillä on joitakin asioita, joista on päätettävä. Yksi liittyy vierailuumme tilintarkastustuomioistuimeen, mutta jos voisimme tavata näistä muiden asioiden tiimoilta, niin se olisi hyödyllistä joko tällä viikolla tai ensi viikolla. Kiitoksia. Pyydän anteeksi koordinaattorilta. Sitten menemme esityslistan kohtaan 1, 12 vielä kerran EKR ja nyt keskustelemme Euroopan investointipankin kanssa. Toivotan sydämesti tervetulleeksi operatiivisen toiminnan apulaisjohtajan herra Latsarolin. Pyydän häneltäkin anteeksi, koska hän on joutunut odottamaan, mutta minäpä sanoisin, että aloitamme heti. Esittelijän jälleen herra Omar G. ja herra Latsaroli, te saatte heti puheenvuoron. Voitte alustaa tämän asian. Olkaa hyvä. Thank, you very much. Kiitoksia oikein paljon. Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat, ja kiitoksia kutsustanne ja siitä, että sain puheenvuoron tänään. Minä tulen, äh, ymmärrän kyllä aikapaineet, mutta yritän käsitellä joitakin elementtejä meidän toiminnastamme AKT-maista. Kuten tiedätte, Euroopan investointipankki on toiminut AKT-maissa jo noin 60 vuoden ajan, ja äh, viime vuosina äh, erityisesti investointivälineen kautta tämä toiminta on kasvanut huomattavasti. Joten haluaisin muutamassa minuutissa kertoa teille pankin toiminnasta vuonna 2015 ja ehkä keskittyä niihin prioriteetteihin, jotka meillä on edessämme seuraavan kahden kolmen vuoden ajan. Ensinnäkin, kuten tiedätte, meidän prioriteettimme ovat samat. Kotonuun sopimus ne määrää ja samoin EUn kehitysagenda, joten tämä tarkoittaa sitä, että huomattavasti panostamme yksityisen sektorin sen pääsyn rahoitusalalle ja myöskin kestävään sosiaaliseen infrastruktuuriin, mutta meidän taustallamme ovat myös nämä kestävän kehityksen tavoitteet. Muutamat eh, tämä lukuja vuodelta 2015 kokonais eh, lainananto alueella oli 936 miljoonaa. Tämä eh, kaikki löytyy tuosta raportista, joka löytyy tuolta tämän salin etualalta ja myöskin netistä. Tämä on miinus yksi prosentti, eli melkein sama kuin edellisenä vuonna. Olemme investoineet 89 uuteen operaation yli 40 sopimusta. Mm, tämä kattaa useita maita ja kuusi aluetta. Mutta tässä taustalla tärkeä on se katalyyttinen rooli, joka pankilla on. Se tuo yhteen yksityistä rahoitusta Maksut nousivat vuosta 2014 661 miljoonaan ja hyväksynnät meni, menivät, suurenivat myös, kun katsotaan Saharan eteläpuolista Afrikkaa. Mutta haluaisin antaa teille muutamia elementtejä, niiden hankkeiden vaikutuksista, joita rahoitamme. Me olemme erittäin tietoisia siitä, että on tärkeää katsoa lukujen läpi ja katsoa, mitä hyötyä tästä on väestölle. Ja me olemme yrittäneet jo usean vuoden ajan ei pelkästään ennakoida odotettua vaikutusta, vaan myöskin raportoida eh, todellisista tuloksista sen jälkeen, kun hankkeet on toteutettu. Nyt kun katsotaan uusia maksumääräyksiä vuodelle 2000, 2014 olemme ylpeitä näistä luvuista, joita meillä on. Oli iloinen voida niin sanoa sen. Me, nämä tuovat tuoretta vettä yli 40 000 kotitalouteen AKT-alueella. Yli 30 000 kotia ja yritystä yhdistetään sähköverkkoon ja pääsy no, nopeaan internet verkkoon tulee mahdollisesti yli 420 000 kotitaloudelle AKT-maissa. Jos katsotte, mitä me teemme AKT-alueella investointiin eh, kehyksen kautta ja eh, muun investoinnin kautta, niin investointikehys kattaa noin 577 miljoonaa euroa lainanantoa. Tämä on yli 50 prosenttia, hyvin merkittävä, kuitenkin vähän vähemmän kuin 2014, ja tämä liittyy pääosin siihen, että on joitakin suuria julkisia sähkönjakeluhankkeita Länsi-Afrikassa. Nyt vain muutamia nostan esiin muutamia asioita, mitä investointikehyksellä on tehty. 440 miljoonaa euroa on pantu rahoitusalalle, 290 miljoonaa euroa on tarkoituksena tukea eh, pk-yrityksiä lainan annon kautta eri osapuolille. Tämä on vähän vähemmän kuin edellisenä vuonna, mutta kuitenkin merkityksellistä, koska odotamme, että tämä johtaa siihen, että annetaan jopa 2000 lainaa pienemmille yrityksille, siis alle 200 000 euron lainoja pääosin. Ja tarkoituksena on ylläpitää melkein 90 000 työpaikkaa. Tämän lisäksi olemme tukeneet yhdeksää erilaista mikrorahoitusoperaatiota kolmen eri välineen kautta, jotka kattavat useita valtioita. Nämä mikrorahoitus tarkoittaa sitä, että nämä ovat lainoja, joiden keskiverto summa on noin 800 euroa vain. Me siis odotamme, että nämä tuot tarkoittaisivat jopa 1,5 miljoonaa erillistä lainaa ja suuri osa näistä on tarkoitettu kaikkein heikoimmille väestönosille. Sitten pankki investoi ennätyssumman pääomarahastoihin 154 miljoonaa yhdeksässä eri operaatiossa. Tässä tarkoituksena on luoda yli 10 000 uutta työpaikkaa. Joten hyvät naiset ja herrat, tässä ovat nämä suuret luvut. Ennen kuin vastaan kysymyksiin, haluaisin vielä kiinnittää huomioon siihen, että meillä ei ole millaista tällaista, tällaista yksi koko sopii kaikille ratkaisua AKT-maissa. Se, mikä meille on tärkeää, on, että olemme joustavia, pystymme huomioimaan erilaisia tarpeita alueilla, liikennehankkeita, sähköverkon luomista tai konfliktialueisiin puuttuminen eri Afrikan alueilla. Se, mitä yritämme vahvistaa, on tuoda rahoitusta ja asiantuntemusta ulottuvuuttamme alueelle, tehdä yhteistyötä kumppanien, paikallisten kumppanien ja investoijien kanssa, jotta luodaan mahdollisuuksia paikallisväestölle. Mainitsin, että pankki äh, on sitoutunut täysin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Äh, olemme keskustelleet tästä myös valmisteluvaiheessa ja olemme nähneet, että pankilla voi olla tärkeä rooli tässä täytäntöönpanossa, kun on kyse hyvistä työpaikasta, puhtaasta vedestä, terveydenhuollosta, elintarviketurvallisuudesta, ilmastotoimista. Nämä ovat pääprioriteetteja, jotka yhdistämme toimintaamme. COP21 huippukokouksessa Pariisissa viime marraskuussa Euroopan investointipankki myöskin lupasi lisätä äh, ilmastointitoimia äh, lainanannossamme kehitysmaihin 25 prosentista 35 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Muistan, että, että viime vuonna tämä valiokunta äh, myös pyysi pankkia lisäämään toimiaan ilmastoalalla kun äh, yritämme saavuttaa kaikki nämä tavoitteet, niin haluaisin korostaa sitä, että tämä investointikehys on erittäin tärkeä. Se äh, sai myönteistä palautetta viime vuonna, kun tilintarkastustuomioistuin teki tarkastuksen teidän pyynnöstänne, ja tämä oli hyvin äh, miellyttävää ja voimme vain vakuuttaa teille, että se on erittäin tehokas vieläkin se antaa pankille ja jäsenvaltioille todellisen mahdollisuuden vaikuttaa niissä maissa, joissa toimimme. Nyt kun katson eteenpäin, kuten kaikki tiedämme, niin meillä äh, on edessämme maita, jotka ovat hyvin epävakaita taloudellisesti ja poliittisesti, maita, äh, joiden haasteena on se, että äh, niille syntyy nuoria työttömiä hyvin paljon ja tämä taas vaikuttaa siirtolaisuuteen. Se on asia, josta puhuttiin aikaisemmin. Mitä pankki on tehnyt? Pankki on ryhtynyt erilaisiin aloitteisiin sekä jäsenvaltiotasolla että naapurimaissa, eteläisissä naapurimaissa, että myös AKT-maissa. Me olemme vähän aikaa sitten hyväksyneet siirtolaisuuspaketin. Tämä tarkoittaa, että tätä ähm, ähm, rahoitussummaa nostetaan 500-800. Meillä on lisäksi 300 ähm, 000, jossa äh, huomioidaan 300 miljoonaa, jotka on tarkoitettu pk-yrityksille. Sitten meillä on 500 miljoonaa julkisen alan investoinnille ja viime viikolla hyväksyimme ensimmäiset operaatiot näiden eh, järjestelmien puitteissa. Niitä arvioidaan nyt yhteenvetona. Tämä eh, kuvaa pankin eh, toimintaa näillä alueilla viime vuonna. Ja me kaikista näistä mandaateista, mitä meillä on, niin tämä investointikehys on kaikkein dynaamisin ja tehokkain ja se vaikuttaa tähän alueeseen. Viime sanoin, että investointikehys kattaa noin 50 prosenttia lainanannostamme KT-alueella. Odotamme, että tämä suhde nousee 70-75 prosenttiin. Kiitoksia. Mielelläni vastaan kysymyksiin. Kiitos näistä näkymistä työhönne ja siihen, mitä on tapahtunut. Raumarsi. Merci. Kiitoksia. Kiitos Euroopan investointipankille tästä esityksestä. Ja kiitos myös siitä, että olette omistautuneet AKT-maiden asialle ja myös Euroopan eurooppalaisia merittäkäisiä alueita autatte teidän rahoitusbudjetilla? On mahdollista toteuttaa vähän riskipitoisempia operaatioita. Ja se on jo mahdollistanut, uskoakseni, sen, että joukko ongelmia ei voitu ratkaista, mutta haluaisin täsmällisemmin tietää, onko Euroopan investointipankki analysoinut, mitä vaikutuksia sen lisärahoituksella on ollut, joka on nyt käytettävissä. Haluaisimme myös tietää, onko teillä tarkoituksena vakiinnuttaa tämä politiikka, joka on jo osoittanut tehokkuutensa. Haluan painottaa merentakaisten alueiden merkitystä. Olin hämmästynyt huomatessani, että budjetissa on 100 miljoonaa euroa, jota ei ole käytetty. Vaikka tavoitteet merentakassa maissa ja alueella, niin kuin Akotemassakin, ovat suuria. Usein kyseessä on pienet valtiot, jotka kohtaavat ihan samanlaisia ongelmia kuin akotemaatkin. Eli 100 miljoonaa hyödyttämätöntä euroa. Mitä syitä varojen käyttämättömyydellä on? Oletteko tunnistaneet syyt? Haluaisimmeko olla vähän lisää? Ei. 100 miljoonaa euroa saa jättää käyttämättä noin vaan. Se on valtava summa noille maille. Ei sitä saa jättää tuolle hortoilemaan hyödyntämättä. Asema myös tietää, josko ohjelmia ne te teette vaikutusarviointeja. Arvioitteko te, minkälaisia vaikutuksia vertakaisille alueille on sellaisille, jotka ovat AKT-maiden naapureita, koska usein Euroopan investointipankki esimerkiksi Seychellillä ja Mauritiuksella toimii AKT-maiden kanssa miettimättä, mitä vaikutuksia investoilla on Euroopan alueelle, jotka ovat samalla geografisella pökkeellä kuten Reunion. Mutta voidaan puhua myös Guadeloupesta, Martinikista, Karvialle en puhu tämän enempää. Olemme pasti myöhässä. Viimeinen kommentti vain. Ei peille. Sama kommentti kuin Vimitsalle. 80 prosenttia AKT-maista on pieniä saaria. Ja tällä hetkellä pienet saarivaltiot kohtaavat kaikki kaikki haasteet, kaikki planeetamme haasteet, ilmastonmuutoksen, energian kysymykset, biodiversiteetti, terveys, saavutettavuus. Kaikki tämä pienellä alueella. Ja saadaan on uusi rooli. Ban Ki-moon teki viime vuodesta saarten vuoden kansainvälisellä tasolla. Ja meidän pitäisi ehkä pohtia välinettä, joka auttaisi saaria, saaria kohtaamaan haasteitaan. Koska ei Afrikan mantereen ongelmia ja pierte, pienten erittäin haavoittuvien saarten asemia, äh, ongelmia voi ihan samalla tavalla ratkaista. Kiitoksia. Äh, Lazaroli ja Ridolfi, ja meillä on muitakin kollegoja listalla. Johtaja Lazaroli. Thank you. I'll try and be concise. Kiitokset. Pyrin puhumaan tiivistetysti. Jos ajattelemme tätä rahoitus määrää ja niiden tehokkuutta, niin kyllä nämä ovat tehokkaasti toimineet vuodesta 2014 viisi 100 miljoonaa oli kyseessä ja tämä ohjattiin yksityiselle sektorille. Ja kyse oli investointivälineistä ja tuotteista, joissa oli korkea riski. Ja korkea riski tarkoittaa sitä, että kyse on vaikka sosiaalisista rahastoista tai sen sellaisesta, jolla tietty takuu tai osa takuu tarjotaan jos summa ei makseta takaisin, eli me tapaamme, tappiot osittain katamme. Ja näin tarjoamme tällaista taetta ja suojaa. Eli kyse on sellaisista rakenteista, joita olemme rakennelleet viime vuosien aikana. Monet niistä ovat tosiaan sitten parantuneetkin ja varmastikaan no, tavanomaisissa olosuhteissa näin ei olisi voitu toimia. Jos ajattelemme sitten vaikutuksia, niin kyllä me pyrimme tekemään parhaamme. Kuten jo sanoinkin, ja mainitsinkin tässä muutamia lukuja viime vuosien aikana. Me olemme saaneet aikaiseksi tällaisen erityiskehyksen, jossa me olemme voineet arvioida tuota vaikutusta. Ja nyt me sitten seuraamme sitä, että kun kausi on saatu loppuun suoritettua, niin tutkimme, mihin, miten, miten, mikä tilanne on näissä rahoituskirjekuorissa. Ja me olemme tosiaankin nyt sitten arvioineet vaikkapa sitä, miten tämä vaikuttaa väestöön, miten tarjoamamme tuote on vaikuttanut väestöön, joten me pyrimme kyllä tekemään parhaamme mittaamalla näitä, mutta myös sitten miettimällä tätä ex ante puolen arviointia. Ja sitten OCTstä olette aivan oikeassa, ettei tätä kokonaissummaa ole täysin käytetty meren takaisille alueille, mutta tämä varmasti sitten käytetään vuoden loppuun mennessä. Uusia hankkeita meillä on myös sitten tiedossa ja me oletamme, että tämä saadaan käytettyä loppuun näissä hankkeissa, jotka nyt on vielä tiedossa. Me olemme identifioineet tällaisia hankkeita jo. Ja me olemme kirjallisissa kommenteissamme jo sanoneetkin, että me olemme hyväksyneet näitä hankkeita 2015 vuodella ja Martin Osaari on siellä myös mukana. Totta kai on sitten muitakin alueita olemassa ja me jatkuvasti aina se vain sitten arvioimme tätä uudelleen ja kyse on myös siitä, minkä ajan sisällä tässä ryhdytään toimiin. Ja kun me sitten olemme näihin eri operaatioihin sitoutuneet, niin me arvioimme tietysti sitten vastapuolta ja ennen kuin tuota hanketta ryhdymme sen kummemmin katsomaan. Jos kyse on hankkeesta, jolla on myös ympäristövaikutuksia ja me vaadimme myös sitten sosiaalipuolen arvioin tällaista tietoa on olemassa ainakin muutaman vuoden ajalta meidän verkkosivuillamme. Ja kuten jo mainitsinkin, niin me haluamme myös sitten tutkia hankkeiden vaikutuksia väestöön. Ja me emme ainoastaan arvioi sitä, miten rahoitusmielessä varoja on hallinnoitu. Me itse asiassa haluamme nähdä, kuinka monta operaatiota on ollut käynnissä, kuinka monta, moni on hyötynyt näistä eri hankkeista ja niin poispäin. Eli me haluamme näin toimia tehokkaammin ja tällaista on luotu uudessa puitteistossa. Ja me ainakin uskomme, että tämä tulee toimimaan kun näitä transaktioita on allekirjoitettu ja sitten muutamien vuosien kuluessa me arvioimme sitten, kuinka pitkälle on päästy, kuinka pitkälle näissä arviointitavoitteissa on päästy. Viime vuonna noudatettiin tilintarkastus, Euroopan tilintarkastustuomioistuin näin toimii tässä tarkastajana ja saimme ehdotuksia ja suosituksia sieltä ja me olemme tietysti sitten suhtautuneet niihin varsin varsin vakavasti ja ne pitkälti vastaavat unionin itselleen määrittelemää politiikkaa. Kiitos. Thank you, Madam Chair, and uh, the Commission. Kiitoksia, puheenjohtaja. Komissio pitää tätä investointikehystä tietenkin erittäin tärkeänä välineenä yksityisen sektorin kehittämiseksi, joka sitten luo niitä työpaikkoja, joita tarvitaan, jotta voidaan vastata näihin väestöön kasvullisiin kysymyksiin, jotka mainitsitte aikaisemmin. Komissio, jolla on ainoastaan konsultatiivinen rooli tässä investointikehyksessä ja minun tehtäväni on ilmoittaa meidän näkemyksemme Euroopan investointipankille ennen kuin tehdään päätöksiä, niin me tarkastelemme aina näitä kysymyksiä, jotka mainitsitte, vaikutukset, yhteentoimivuus muiden toimien kanssa, se, että luodaan kestäviä työpaikkoja ja hyviä työpaikkoja, ja lisäksi me myöskin aina selvitämme ympäristöstandardit. Näissä asioissa teemme erittäin hyvää yhteistyötä Euroopan investointipankin kanssa. Tietenkin enemmän voidaan tehdä ja tullaankin tekemään Esimerkiksi kun on kyse siitä, että miten päästään kaikkein vaikeimpiin maihin. Mainitsitte pienet kehitysmaat, pienet saaret, joilla ei ole luonnonresursseja. Samantyyppisesti Afrikassa on valtioita, joilla ei ole rannikkoa ja jotka ovat luonnonvaroiltaan köyhiä. Siellä meidän vaikutuksemme on paljon suurempi. Täällä Impact Envelope-välineellä Euroopan investointipankki äh, yrittää vaikuttaa tähän ja me yritämme saada aikaan tätä äh, lisäarvoa. Tuoko tuo toimisiko tämä äh, hanke ilman meidän tukeamme. Se on asia, jota yritämme selvittää. Ja tämä on erittäin tärkeä yhdessä niiden kommenttien kanssa, joita saamme edustustoistamme, ja ovat hyvin tärkeitä, mm, niin me annamme perustellun näkemyksen investointikehyksen hallinnolle ja he voivat sitten jatkaa siltä pohjalta. Sitten keskityn muutamaan kysymykseen, kun aika ei ole paljon. Ohjelmointitasolla maat ottavat huomioon myös tämän investoinnin täydentävyyden ja nämä investoinnit luovat sitten mahdollisuuksia yksityisen sektorin kehitykselle, jonka täytyy kulkea käsi kädessä poliittisen vuoropuhelun kanssa, jotta äh, saataisiin aikaan investoinnille otollinen ympäristö. Usein ei voida investoida, koska ei ole otollista ympäristöä, ei ole oikeusvaltiota ja tämä on erittäin tärkeä kysymys. Kun kaikki nämä aspektit pannaan yhteen, niin se on Äh, eteenpäin vievää voimaa tämän ulkoisen investointiohjelman ja Euroopan äh, kestävän äh, kehityksen suunnitelman tarkoitus, josta tulemme myöhemmin keskustelemaan täältä. Kiitoksia oikein paljon, mutta valitettavasti meidän on päätettävä pian. Kollega Heis. Ihan nopeasti puheenjohtaja. Ymmärtää, aika ongelmia on. Pidän tervetulleena tätä mietintöä. Oikein hyödyllistä, että tilintarkastustuomioistuin on, on antanut laista suopean kertomuksen Euroopan investointipankin töistä täällä, tällä alueella. Mutta loppujen lopuksi EIP on Euroopan pankki, meidän pankkimme. Ja sen päätöksen täytyy perustua kaupalliseen rationaliteettiin ja joku sellainen äh, vaikeisiin maailman osiin. Täytyy arvioida riskejä. Ja kaikissa pankkimalleissa täytyy ymmärtää riski, hinnoitella riski lainaan ja investointipäätöksen pohjaksi. Ja kaksi huomiota. On tärkeää, kun haluamme tukea yksityisen sektorin toimintaa tällä alueella, että teemme sen järkevästi, mutta on tärkeää, erityisen tärkeää miettiä tilannetta sitten, mitä on tapahtunut lainalle 200 miljoonaa. PK-yrityksille 90 000 työpaikkaa, oikein hyvä, mutta kuinka kestäviä nuo työpaikat ovat? Kuinka kestävä yksityinen markkinatalous on tuolla? Meillä on roolimme Mutta meillä täytyy olla robustempi vaikutusarviointimenettely sen selvittämiseksi, miten vaarat lopuksi toimivat. Ja loppukommentti meidän on selitettävä kansalaiselle, että tämä on osa kehitysagendaamme lähialueella. Kun pyrimme vakauttamaan noita yhteisöjä loppukommenttiin, niin on paljon loogisempaa Euroopan investointipankille. vaatia naapurivaltiolta omaa vastaavaa osuutta lainauksessa sektorille kohdistuvissa lainoissa tai julkisen sektorilla lainassa. Vaikka oma vastuuosuus olisi pieni, sitä täytyy soveltaa muuallakin. Emme voi vaatia itsemme lainaamaan, jos olemme vaatia näiltä alueilta vastaavaa rahoitusta. Näin me saamme ainoastaan yksityisen sektorin toimimaan. Grazie. Valli. Kiitoksia. Minäkin kiitän tilin tarkastusta Euroopan investointipankkia siitä työstä, mitä se on, tiedosta, mitä se on meille antanut. Ja minä olin erityisen kiinnostunut asioista, jotka liittyvät veroparatiiseihin, koska Counterbalance-raportissa 2015 sanoo, että monet hankkeet, jotka Euroopan investointipankki rahoittaa, liittyvät veroparatiiseihin ja veronkiertoon. Joten kysymys liittyy esitin kysymyksen liittyen Mauritiukseen, mutta täällä on vielä paljon vaikeammin selitettäviä kysymyksiä. Esimerkiksi puhutaan kobalti kaivoksesta Kongon demokraattisessa tasavallassa, jossa eh, Euroopan investointipankki on antanut 100 miljoonaa euroa. Ja tämä yrityksen toimipaikka on Bermudalla parati- veroparatiisissa. Ja toinen, jonka Counterbalance nostaa esiin, se on Nigerian Ghanan välinen kaasuputki ja yrityksen eh, on rekisteröity Bermudalle. Ja sitten eh, kuparikaivos Sambiassa, 48 miljoonaa euroa tälle yritykselle, jonka nimeä nyt tässä mainitse, mutta sen toimipiste on Neitsytsaarilla. Joten eh, haluaisin saada selityksen kaikista näistä hankkeista, mikä perustelu sille on, että nämä yritykset äh, sijaitsevat äh, veroparatiiseissa, miksi Euroopan investointipankki on rahoittanut näitä ja Counterbalance on nostanut nämä esiin. Voisitteko selittää tätä? Ehkäpä voitte lähettää kirjeen, jos ette nyt tällä hetkellä voi näitä tietoja antaa. Kiitoksia. Johtaja Lazzaroli. Thank you. Kiitos kysymyksistä. Ne ovat kovin relevantteja. Aloittaisin vaikutuksesta ja talouden vakauttamisesta. Voin olla vain samaa mieltä sen puheenvuoron kanssa – me tarjoamme lähinnä rahoitusalan tuotteita. Niiden tuotteiden riskinabsorbointi kyky vaihtelee, mutta, mutta henkilöstömme tarjoaa sitä kumppaneittemme kanssa. Me emme koskaan rahoita sataprosenttisesti. Me aina haemme yksityisen sektorin promottoreita aina. Ja ne tarvitsevat yhteisrahoitusta. Se on tärkeä tekijä, jotta edut olisivat samansuuntaisia. samansuuntaisia. Ja tämä koskee erityisesti promottoria. Joten päättövälineemme ovat rahoitustuotteita, joskus me annamme avustuksia. Mutta teemme sitä siinä määrin, kun sitä tarvitaan ja nämä varat menevät teknisen avun tarjontaan. On tapauksessa on pankkeja, paikallisia pankkeja, joita haluamme, joiden haluamme lainaamaan enemmän. Esimerkiksi sosiaalisesti heikommassa asemassa oleville ryhmille pankit eivät tee sitä esimerkiksi varovaisuusperiaatteen vuoksi ja annamme työkaluja ja kykyjä järjestää tuohon suuntaan. ja autamme heitä kapasiteetin rakentamisessa. Annatteko sitä apua budjetista? Se sitä me teemme. Teemme vastaa osapuolten kanssa sitä myös PK-yritysten kanssa. Jotta auttaisimme heitä luomaan elinkelpoisia kestäviä projekteja. Haluamme sanoa kentällä, että nämä ovat kestäviä projekteja – että nämä uudet työpaikat ovat vakaita. Näin ei aina tapahdu, mutta se on meidän perimmäinen tavoitteemme. Veroparatiisit. Tämä on näitä herkkiä aiheita. Koska veroparatiiseja ei ole määritelty. Olemme tietoisia tästä raportista. Meitä ei kuultu valitettavasti. Pahoittelemme sitä. Koska meillä on yleensä hyvät suhteet tämän kansalaisjärjestön kanssa ja sen seurauksena uskomme, että on paljon informaatiota, joka ei ole välttämättä ihan täsmällistä. Ja sitten informaatiota, joka on kovasti liioiteltua ihan lähtökohtaisesti, mutta on hyvä kysymys kysyä, mitä me teemme. Me emme ole lainsäädäntöprosessissa vetovastuussa, mutta me haluamme noudattaa parhaita käytänteitä. Ja omassa politiikassa työskentelemme OECDn, EUn johdolle meidän täytyy integroida EU-politiikkaa vaan toimintaamme. Ja, ja omassa politiikassa me arvioimme, onko jotain oikeastomia alueita, jotka eivät noudata sääntöjä. Tämä ei tarkoita, että me olisi tietoisia tästä huolenaiheesta, mitä sori yleensä on esittänyt. Kun puhutaan siirrytään veron kierrosta verojen välttelyyn. Meillä on ponnistelumme, ponnistelumme tähän. Me tämän etsimän maamme viranomaiset, kuten komissio, tarkastavat näitä kysymyksiä, että meillä olisi eu luottelomaista jotka aiheuttavat huolia EUlle siihen me sitten puutumme. On mahdollista, että ryhtyisimme käyttämään sitä ensi vuodesta. Ja kyllä me ottaisimme mukaan sen listan totta kai omaan politiikkaamme. Mauritius. Se on vähän vaikea aihe. Se on saanut paljon huomiota ja paljon kritiikkiä ja totta myöskin, että tosiasia on, että kun halutaan ulkomaisia ja mukaan. Ja kun halutaan sellaisen summia, jolla siirrytään miljardista triljoonin, puhutaan suurista summista ja sillä me rahoitusmarkkinoiden pirstoutumisen. Ja jos me kykenemme luomaan järjestelmiä, johon investoijat luottavat, ja vastaavat sen, että investoijat tulevat mukaan, otamme sen huomioon. Mauritius on historiallisesti maa, joka on ollut investoijien suoja, suosiossa. Me teemme aina tätä, näitä diligence, huolellisuus, tarkistuksia, asianmukaista huolellisuutta noudatamme, pidämme huolta, että transaktiot ovat seurattavia – ja että verojen tällaiset olisivat tällaisia pass-through eriä. Me haluamme, että sieltä maksavat verot lähtömaassa. Ja me hyväksymme sitä Marta, se on valkoisella listalla oikeastaan alueella. Se ei ole mustalla listalla. Se on akateemisen allekirjoittajia, mutta mutta meillä on erittäin huolellista due diligence-arviointia sen varmistamiseksi, että voimme luottaa projektiin. Ja muuten me hylkäämme sen ihan normaalin politiikan mukaisesti. Imma Pani, jo tämä on pitkä juttu. Meillä on tutkimuksemme yhteenveto, joka on verkkosivuilla julkaistu. Ja tämä oikeusasiamiehen pyynnöstä yle, suuri yleisö saa siitä tiedot. Jos te harrastatte tätä lisää, voimme tehdä niin. Tarina on monimutkainen. Ja se on elänyt pitkään, mutta se on nyt loppu. Ja tiedot ovat julkiset. Ja, vielen Dank für die interessanten Informationen. Paljon kiitoksia näistä mielenkiintoista tiennoista ja tällainen lista veroparatiiseista pitäisi olla mahdollista luoda tämän vuoden loppuun mennessä. Sehän olisi hyvä äh, asia, johon voisimme yhdistää komission vastuuvapauden myöntämisen. Varmaan parlamentissa löydettäisiin enemmistö tällaiselle vaatimukselle, niin että tähän saataisiin vähän painoa taakse. Lopuksi esittelijä Eero Marse. Kiitokset Nopeasti muutama sana vielä. On totta, että tästä investointivälineestä ei ole vastuuvapautta, mutta kuitenkin kun katsomme nyt näitä varoja, joita on käytetty, niin tietysti ne on johonkin ohjattu ja parlamentin täytyy demokraattisessa hengessä myös valvoa talousarviota näin. Ja näin tässä keskustelussa on käynyt ilmi, että erityisesti kiinnitetään huomiota tällaiseen poliittiseen valvontaan. Tämän esitän nyt heittomerkeissä, eli siitä, minkä tyyppisiä sijoituksia on valittu. Tätä mietimme poliittisesti ja tietysti mietimme myös maantieteellisiä kriteerejä, minkä tyyppisiin tavoitteisiin sitten näillä esitetyillä sijoituksilla on päästy. Ja minä tosiaankin korostaisin sitä, että Euroopan investointipankki tutkii eurooppalaisia välineitä ja tässä on kyse Euroopan unionin pankista ja nimenomaan varojen investoinneista, investoinnista, niin kyllähän nämä investoinnit täytyy saada ohjattua sellaisiin toimiin, jotka vastaavat meidän muuten hyväksymäämme politiikkaa. Nyt täytyy siis esittää juuri nämä oikeat kysymykset ja oikeat ongelmat myös siitä juuri, millä tavalla maantieteellisesti on tehty valinnat. Siitähän sitten voidaan keskustella enemmänkin. Tässä on puhuttu veroparatiiseista esimerkiksi. Totta kai Tätä täytyy miettiä tarkemmin ja lisäksi on ongelmia myös esimerkiksi periaatteen toteutumisessa tietyissä kohteena olevissa maissa. Eli täytyy miettiä sitä, millä tavalla voimme demokraattista valvontaa vahvistaa. Tuo valvonta on parlamentin käsissä ja näin miten voimme sitten me vaikuttaa siihen, että investointipankki saavuttaa tavoitteensa. Nyt voinkin tähän päättää. Kiitoksia ja puheenjohtaja kiittää myös tulkkeja. Haluaisin muistuttaa teitä kaikkia, että kokouksemme jatkuu kansallisten parlamenttien kanssa kello kolme iltapäivällä. Ja olisin kyllä todella ilahtunut, jos ei paikalla olisi vain minä ja esittelijä, kun kyse on yhteisestä hallinnoinnista. Tämä on yksi meidän avainkysymyksemme. Pyytäisin, että olisitte paikalla. Ja sitten meillä on cocktail tilaisuus kello 18.30. Olette myös sinne eh, kutsuttuja. Istunto päättyy.